Uh, well, good afternoon, everybody. And a very warm welcome to our hearing. Hyvää iltapäivää. Tervetuloa tämän iltapäivän kuulemistilaisuuteen. Aiheena on sisämarkkinoiden täytäntöönpano. Kasvu nousu kiitoon on aiheenamme tänään. Tämähän on myös komission työohjelmassa nimenomaan se, että saamme talouteen kasvua. Puhumme iltapäivällä siitä, minkälainen panos palveludirektiivillä voisi olla tässä nousukiidossa ja mitä voisimme tehdä asialle. Teillä kaikilla on jo ohjelma. Haluan toivottaa tervetulleeksi kaikki vierailevat puhujamme. He ovat saaneet ohjeistusta myös puheajasta, joten pidän täällä tarkasti silmällä puheaikoja. Meillä on täällä kellotus käytössä, joka varmistaa, että kaikki käyttävät oikean määrän aikaa. Ja sitten voimme esittää myös kysymyksiä. Paikalla on myös parlamentin jäseniä. Meillä on myös internetyleisö. Tervetuloa teillekin tähän kuulemistilaisuuteen. Kuuleminen on keskeinen osa esittelijä Anna-Maria Koratsa-Biltin tekemää työtä valiokunnan nimissä. Kyseessä on hänen oma-aloitemietintönsä, ja ennen kuin pyydän esittelijää esittelemään aiheen muutamassa minuutassa ennen kuin aloitamme tämän kuulemisen, niin oikeastaan meillä on tässä kaksi osuutta. Ensinnäkin kriisin vastaaminen, esteiden poistaminen ja kasvun mahdollistaminen palvelualalla. Ja toiseksi keskitymme innovaatioihin. Haluamme yrityksille ja kuluttajille tarjota maksimaaliset hyödyt tätä kautta? Ja miten voimme informaatiotekniikkaa myös hyödyntää palvelujen alalla ja miten yhteyspisteet toimivat? Haluamme huomioida myös kuluttaja-aspektin. Palveludirektiivin tärkeä aspekti on se, että kuluttajakeskukset ovat myös olleet mukana auttamassa kuluttajia palvelujen saannin suhteen. Tämä on varsin uusi elementti näin kuulemiskontekstissa. Haluan lyhyesti esitellä meidän puhujamme ennen kuin siirrymme ensimmäiseen sessioon. Teillä on puhujien cv -t. Kaikki haluavat varmaankin kuulla jo puhuja. Ihmiset tietävät, mitä heistä on kirjoitettu mutta uskoisin, että tässä aika lailla suoraviivaisesti voi vain edetä. Voin pyytää esittelijä Anna-Maria Koratsa-Pilttiä avaamaan kuulemistilaisuuden. Olkaa hyvä. So much for everybody that is here. Kiitos Malcolm, kiitos kaikille paikalle tulleille panelisteille, jotka ovat tulleet kaukaa ja myös niille, jotka meitä kuuntelevat muualla. Tässä paikalla on myös ECRn esittelee myös esimerkiksi Rova Rapti ja Lokegaard ja Vihreistä Ryyle. Ja mukava, että myös Gebhardt on täällä. Hän on tehnyt sellaista aiheesta erittäin hyvän mietinnön ennen minua ja Mavgorzaata tulee myös paikalle piakkoin. Olemme käsitelleet aiheita vuodesta 2006 ja täytäntöönpanon määräaika 2000, oli 2009, mutta monet jäsenvaltiot eivät ole vielä toimineet asiassa. Tässä voitte lukaista artikkelini. Siinä on kysymyksiä, joita on käsitelty jo valiokunnissa ja tässä annetaan nyt aika voimakas valtuutus sille, että täytäntöön panematta jättämistä ei todella suvaita. Ongelmana on nyt se, että jotkut sanovat, että ehkä olemme olleet liian kunnianhimoisia tai odotukset ovat olleet liian korkealla. Ehkä tässä ei olekaan niin suurta potentiaalia työpaikkojen luomiselle. Sanon, että ei, näin ei ole. Tässä on keskitytty väärin asioihin. Tässä pitää todella keskittyä nyt täytäntöönpanon jäsenvaltioissa. Tervetuloa myös puheenjohtajavaltio Irlannin edustajille. Teillä on tässä kuumat paikat, mutta odotamme nyt todella hyvää keskustelua. Haluamme nähdä, mitä jäsenvaltiot tekevät ja miten te puolatte sitä kansalaisille, että tällainen harva, harvinaislaatuinen asia, jos, jonka kautta voitaisiin luoda työpaikkoja, joka ei maksa mitään veronmaksajille, niin miten selitätte työpaikkansa menettäneille henkilöille sen, että emme edelleenkään ole saaneet purettua esteitä näin monen vuoden aikana tässä asiassa? Nyt on tehty jo paljon työtä. Meidän pitää nyt saada todella lisäarvoa tähän. Ja Tavoitteena on se, miten voidaan saada aikaan lisää työpaikkoja. Tässä ei katsota nyt työolosuhteita tai muita kysymyksiä. Meillä on esimerkiksi työpaikkojen, työntekijöiden lähettämistä koskeva direktiivi, mutta en itse puutu tähän nyt omassa mietinnössäni. 70 prosenttia Euroopan työpaikoista ja bruttokansantuotteista tulee palveluista. Eli meidän pitää nyt todella keskittyä tähän, jotta voimme päästä eron kriisistä Euroopassa. Totta kai täytäntöönpanossa on eroja, paljon harmaita alueita. Toiset ovat toteuttaneet joitakin toimia, toiset taas vähemmän – mutta meidän täytyy todella katsoa yksityiskohtia. Varmasti on olemassa syitä sille, miksi komissio on käynnistänyt yli 12 rikkomusmenettelyä. Toivottavasti tämä ei ole ainut keino toimia, vaan todella päästään vuoropuheluun ja jäsenvaltiot ymmärtävät, että ne voivat hyötyä tästä. Ja toivoisin, että te voitte auttaa minua löytämään hyviä esimerkkejä siitä, missä palveludirektiivin oikeanlainen täytäntöönpano on tuonut mukanaan jotakin hyvää. Komissio on selkeä sanainen ja tiedonanto on todella hyvä. Olemme olleet yhteydessä Barnierin. Hän todella kävi jäsenvaltioissa puhumassa – markkinoiden toimijoiden kanssa, esimerkiksi keskitetyistä asiointipisteistä. Ja tässä pitää todella toimia rajat ylittävästi. Ja kuten sanoin, komissio on toiminut selkeästi. Tähän liittyy seuraavien viiden, kymmenen vuoden aikana 2,6 prosentin mahdollinen BKTn kasvumahdollisuus. mahdollisuus ja odotan teiltä todella lisää panoksia oman mietintööni. Kiitos. Kiitos. Pitäisi mainita myös, että Ilvin Gebhardt oli alkuperäisessä ehdotuksessa esittelijä, niin minä olin varjoesittelijä, joten meillä on kyllä paljon pelissä myös tässä tapauksessa, kun seuraamme, miten asia etenee. Varmasti yhteistyö sujuu meidän kesken oikein hyvin. No niin, Ensimmäinen sessio. Meillä on tässä neljä puhujaa. Jacques Bergmans. Hän on Sepsissä tutkijana. Hän on julkaissut hyvin laajasti analyysejä kaikista sisämarkkinoiden elementeistä ja myös palveludirektiivistä. Hän oli yksi ensimmäisistä kutsutuista, kun tulin vuonna 1990 Yhdeksän tänne, joten kyllä olen tässä välillä oppinut aika lailla. Mielellämme kuuntelemme teidän kommenttianne. Sitten Mektelt Omen. Hän on Business Europein varajohtaja. Ja hän on myös työnantajajärjestön johdossa Alankomaissa. Sitten on erityinen ilo toivottaa tervetulleeksi valtion edustaja Thomas Murray. Hän on EU-asiain ja sisämarkkinoiden johtaja Irlannin hallituksessa. Eilen on pidetty teidän johdollanne, Brutonin johdolla kilpailukykyneuvosto. Toki puheenjohtajavaltiolla on omat paikkansa äh, salissa, mutta teidät on nyt tuotu tänne etupenkkeihin, koska olette myös puhujana mukana. Ja sitten viimeisenä, viimeisenä äh, voin toivottaa tervetulleeksi Vero, Veronika Nilssonin. Hän on etukin edustajana paikalla. Meillä on tällä kello käynnissä. Kaikki saavat 10 minuuttia puheaikaa. Ja sitten tähdet alkavat vilkkua, jos aika ylittyy. Tämän jälkeen kuulemme kommentteja ja kysymyksiä parlamentin jäseniltä. Ja teillä on sitten vielä mahdollisuus vastata kommentteihin kysymyksiin. Ja kenties sitten session lopussa vielä loppupuheenvuorot. Jacques Bergman, olkaa hyvä. Thank you, Chairman. Eh, Kiitos puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Kymmenen minuuttia ei ole paljon monimutkaiselle aiheelle. Mutta kun tämä esitys on teille jaettu, käyn niin ne vain lyhyesti läpi. Tuossa ne näkyvätkin. Olen jakanut kysymyksen kolme. Onko hyödyntämätöntä kasvupotentiaalia? Ensinnäkin väitteitä on, mutta on kulutettavaa analyysiä. Onko kyse palveludirektiivistä EU- tai kansallisella tasolla vai onko syytä muitakin? Ja ottaako tutkimus tässä? Tarjoaako se mahdollisuuksia kasvulle? Meillä on kaksi kuvaa, jotka hälöitävät sitä näkemystä. Tämä, joka käsittelee lisäarvoa, ja sitä seuraava, joka käsittelee työllisyyttä, jotka hälytävät sitä näkemystä, että palvelut eivät olisi kasvusektoria ja että niillä ei olisi tuottamu. Mutta sitä kuullaan usein. Mutta nämä kalvot, joissa on historiallista dataa, osoittavat ihan selkeästi, että tuo virhe. Palvelut ovat myöhäinen tekijä EU- integraatiossa, joka on jatkunut 55 vuotta. Sillä on monta syytä. Siitä ei ole aika puhua. Hyvä asia viime 10-15 vuotta on, että palveluihin on vakavasti otettu EU-tasolla. Ja tämä keskustelu alkaa yltää myös kansalliselle tasolle. Tässä on kaksi raidetta, mutta kuten rautateilläkin raiteiden pitää mennä samaan suuntaan sen palveluiden vapauttamisen avain, mutta täytyy mennä palveludirektiivistä yli. Muutkin puhujat varmaan ymmärtävät niin asiaan. Tässä on palvelu, joka kasvattaa tuottavuutta. Kahvin tuominen. Toivottavasti näette tämän kaavion papereilla, niin tässä on yhteisveto palveluista. Ymmärtääkseni Missään ei ole tällaista nopeaa, nopeata yhteenvetoa. Tämä näyttää tehtävän palveluiden vapauttamisessa, lähentämisessä kilpailupolitiikassa. Ylhäällä vasemmalla on palveludirektiivi ja sen ala, ja sitten kuusi säätelyjärjestelmää, jotka ovat palveludirektiivin ulkopuolella. Olisi virhe tarkastella ainoastaan palveludirektiiviä mutta pitää varoittamaan, niin vaikka kulutus on tässä aika kaukana. Jotkut näistä muista säätelyjärjestelmistä tai sektorista ovat erittäin, vaativat erittäin huolellista työtä. Mulla on ilo kertoa teille, että huomenna Notre Europe-lehdessä me julkaisimme paperiin verkosta teollisuudesta. Tämä Ranskassa 20 vuotta sitten, sitten olisivat potkut mutta nyt se mahdollista. Me ostamme empiirisesti, miten pitkälle ollaan menty. Kaikkiin näihin aiheisiin pitää kiinnittää paljon huomiota. Se on rasittavaa, mutta kaikista lohkea kasvua. Seuraavassa kuvassa näette palveluiden rajat ylittävän kaupan ja investoinnin. Tässä on empiristä dataa, koska tässä on valtava ero. Valitettavasti parlamentti ja neuvosto 2004-2006 välillä käyttävät loputtomasti aikaa. Ja puheenjohtaja muistavat kauppapuolella, mutta pitkällä aikavälillä palvelupuoli on paljon tärkeämpi. Ja muutamana viime minuuttina käsittelen näitä aiheita. EUn se, se on ja sen pitääkin olla voimakkaasti kotimaisen palvelujärjestelmään puuttuvaa. Palveludirektiivi tekee niin, se tunkeutuu syvälle. Se ei tarkoita kotimaisia uudistuksia. Siinä on hyvin vähän EUta. Se on tärkeää nähdä. hyvä myös muistaa, että meidän täytyy löytää ymmärtämässä läkset Yhdysvalloista, jotka on tässä kuvassa. Kuvan alkapäässä on hyvin taloustieteestä kirjallisuudesta löytyviä hyvin perusteltuja syitä, miksi ATK käyttävällä sektoreilla olemme kasvaneet huomattavasti vähemmän kuin Yhdysvalloissa. Se kannattaa muistaa. Palvelut Tämän uudistaminen on tärkeää myös teollisuudelle. Jos katsotte näitä sinisiä pölyväitä, palveluiden merkitys teollisuudessa kasvaa jatkuvasti. Ja tässä palvelu kuilu f 7 7. tutkimuspuiteohjelman puitteissa on tutkimusta, joka näyttää tämän yksityiskohtaisesti. Tärkeää on myös katsoa kotoisen säätelyn rajoittavuutta. Nämä PMR on keino äh, tuotemarkkinat ja säätely tietokanta osoittaa, että viimeisen kymmenen vuoden aikana säätely on vähentynyt kaikkialla, mutta tuotemarkkinan säätelyaste vaihtelee. Ja on paljon tutkimusta, joka osoittaa, että alhaisempi, säätely, alhaisempi koti, kotisen palveluiden säätely johtaa suurempaan tuottavuuden kasvuun. Tärkeää saattaa olla, ihmiset eivät ajattele, on nämä heijastusvaikutukset palveluista tuotantoon. Sitä on paljon työtä. Paras esimerkki on Ruotsi. Siellä tämä äh, laiskyntä on pienintä ja Itävallassa kaikkein suurin. Tämä on kielteinen vaikutus. Tämä tarkoittaa, että Itävallan tuotanto on paljon vähemmän kilpailukykyinen, koska se on kalliimpaa tai palvelut ovat kalliita, se on taakka. Eli Itävallan tuottavuus kasvaa huonosti heikon äh, to, palvelusektorin tuottavuuden vuoksi. Pääsyy on tämä informaatioteknologiasektori. En kerkeä sitä puhua nyt. Jos tarkastellaan IT-sektoria, sen nähdään työvoiman tuottavuuden kasvun, kasvu kymmenessä vuodessa. Kuinka vakasti se pitäisi ottaa? Simulaatiot eivät ole täsmällisiä, mutta niistä tulee sellainen tuntuma, että tässä on aito ongelma. Jos tarkastellaan kotimaisten palveluiden rajoittavuutta, niin tässä voidaan ottaa edistysaskeleita palveludirektiivi voi vaikuttaa jonkun verran, mutta jotkut ovat aidosti kotimaisia palveluita ja ainoastaan kotimainen lainsäädäntö voi vaikuttaa. Ja merkittävää potentiaalia on. Ja sitten on säätelyn heterogeenisyys, joka ehkä sovittaa kolmisen niin hyvin. Tämä ei johdu aidosta monimuotoisuudesta, vaan ainoastaan siitä, että jäsenvaltiot säätelevät kaikkea omin, omin tavoin, ilman suurempia preferenssejä. Se vaikuttaa, aiheuttaa hirveästi heterogeenisuutta on paljon tutkimuksia tästä. Tästä mä säätelyn heterogeenisen poistamisen on ällistyttävää. Tämä uutta tutkimusta, jonka halusin näyttää, ja tämän hankala asia IMKOlle. Koska täytyy pohtia, mitä voidaan EUn kautta tai ei. Mutta halusin nyt sanoa tämä kuitenkin pöytäkirjaa ajatellen. Palveludirektiivillä on seitsemän taloudellista vaikutusta. Meillä on minuutti aikaa. Kaikille voin suositella kalvoja 15 ja 16, jotka antavat järjestelmällisen täyden kuvan kaikesta palveludirektiivin seitsemästä mahdollisesta vaikutuksesta. Ja vain osa liittyy tällaista tutkimusta, se täytyy selkeästi sanoa notkemus esimerkiksi varsin 3, 4, 5, erityisesti 4, 5, sitä ei ole lähes ollenkaan. Sitten nämä äh, markkinat ja valintavaikutukset esimerkiksi liikkuen tytäryhtiöihin EU-ssa meillä ei ole dataa niistä. Tiedämme, että ulkomaiset tytäryhtiöt ovat kaikki tehokkaampia kuin muuta. On paljon tutkimusta, joka voi vielä osoittaa lisää potentiaalia. pkt kasvus, kasvusta liittyen palveludirektiivin on taloudesta kirjallisuutta, kun Gephardt ja Malcolm Harbour iloisesti neuvottelivat tästä. Nämä tutkimukset ovat erittäin karkeita, sen verran varoittaisin, mutta ne on olemassa. De, de ECFin pääosaston tutkimus direktiivin aiheuttamista kaupan esteiden poistumisesta. Mä tulen tästä arviointiharjoituksesta. Tässä näitä rajat ylittävät ulkomaisiin suoriin investoihin kohdistuvat vaikutukset. Nämä ovat komission tutkimuksesta. Allin arvioin, että 20 prosenttia muutosta on tapahtunut direktiivistä. Ja sitten on oikeassa, että direktiivistä saa vielä puristettua lisää, ehdottomasti. Johtopäätökseni ovat kotimaista ja EU-tason uudistukset ovat metodologisesti usein toisensa kietoutuneita. Sillä on paljon väliä. Sen jälkeen, kun direktiivi astuu voimaan, jäsenvaltiot ovat onneksi ne olleet erittäin yhteistyöhaluisia seuran, seurannassa ja screenauksessa. Tällä on siis merkitystä myös Euroopan teollisuudelle, ei vain palveluille. Ja kolmanneksi tällä on iso merkitys myöskin IT-teknologialle käyttäjille, jossa me olemme vielä tuottavuudessa takana. Ja tuottavuus parannuksille on tilaa, jos EU-maat siirtyisivät parhaiten käytäntöjen tasolle. Tämä ei siis tarkoita säätelyn purkamista. Ja meidän pitäisi mennä säätelydirektiivistä vielä eteenpäin. Kuva on selkeä. Ja on aloja, joissa palvelut eivät parane kilpailulla, vaan vaaditaan isoja infrastruktuuriinvestointeja. Kiitos. Well, Jacques, thank you very much for, um... Kiitos Jack siitä, että odotukseni ylittyivät sen suhteen, että mahdollisimman lyhyessä ajassa niin paljon taloudellista tietoa sait välitetyksi. Kiitoksia kovasti. Tässä kuvailtiin hyvin mielenkiintoinen, haastava kuva, ja muut voivat siihen nyt sitten lisätä omat vetonsa. Seuraavaksi Rova Omen, hänen kalvonsa tulevat pian näkyviin. Olisi nyt alkuun jo todeta, että kaikki materiaali on saatavissa täällä. Näyttää siltä, että ruutuja on hieman kasvatettu, mutta edelleenkin ne ovat varsin pieniä noin katseltaviksi. Olkaa hyvä, Mehtel Tuumen, 10 minuuttia. Yes, thank you. First of all, I would like to thank the... Haluaisin ensin kiittää tätä valiokuntaa ja erityisesti edustaja Koratsa Biltiä siitä, että Business Europe sai kutsun tähän tilaisuuteen. Niin kuin tiedätte, me edustamme suurta joukkoa PK-yrityksiä ja myös isompia yrityksiä. Tänään haluaisin käsitellä niistä esteistä, joita yrityksillä edelleenkin on esteinään jokapäiväisessä työssään. Ensinnäkin osa niistä liittyy palveludirektiiviin, mutta osa liittyy muihin asioihin. Alkuun toteaisin, että palveludirektiivi toi mukanaan paljon hyvää. Tämä on aivan luonnollista. Lakia uudenaikaistettiin, poistettiin perusteettomia vaatimuksia. Tämä on, on hyvä, mutta täytyy tunnustaa, että edelleenkin yrityksillä on monenmoisia esteitä liiketoiminnan tiellä myös rajat ylittävissä yhteyksissä. Ja tämä on totta kai harmi. Edellinen puhuja jo mainitsi, että potentiaalia olisi valtavasti työllisyydelle ja todelliselle kasvulle. En nyt puhu pelkästään palveluista, vaan myös teollisuudesta. Aivan niin kuin herra Pelkmans totesi, näiden alojen välillä on yhteys. Eli taloudellinen potentiaali on iso. No, käsittelisin seuraavaksi palveludirektiiviin liittyviä esteitä. Oikeastaan on tunnistettavissa kolmen tyyppisiä esteitä. Edelleenkin yrityksillä on sellaisia esteitä, jotka olisi jo pitänyt poistaa palveludirektiivin yhteydessä. Tästä näkökulmasta tuemme täysin nollatoleranssipolitiikkaa. Sitä, että jäsenvaltiot viedään tuomioistuimeen, jotta nämä esteet saadaan poistetuksi. Sitten toisen tyyppisiä esteitä meillä on, ja ne liittyvät jäsenvaltioiden vapauteen palveludirektiivin perusteella asettaa tiettyjä rajoituksia, jos niiden katsotaan olevan suhteellisia ja perustuvan yleiseen etuun me puhumme palveludirektiivin niin kutsutuista harmaista alueista. On sellaisia yrityksiä, jotka kyseenalaistavat sen, että pitäisikö näistä poikkeuksista pitää kiinni. Tämä on myös yksi tapa suojata paikallisia markkinoita. Meidän mielestämme olisi hyvä, että olisi avoimuutta sen suhteen, miten jäsenvaltiot käyttävät tätä vapautta määritellä yleishyödyllisiä palveluita. Verrokkiarviot, joita komissio on ehdottanut, eli jäsenvaltioiden ja komission kesken tehtäisiin vertailuita. Tämä on jo hyvä ensiaskel meidän mielestämme. Niin ikään olisi hyvä, jos tämä toteutettaisiin avoimemmin, eli miten jäsenvaltiot käyttävät niille myönnettyä vapautta. 2009-2010 komissio antoi neuvostolle muistioita asiain tilasta palveludirektiivin täytäntöönpanon suhteen. Emme tiedä, miksi tätä ei enää tehdä, mutta meistä on hyvä ajatus, että komissio antaisi katsauksen tilanteesta kilpailukykyneuvostolle ja myös Euroopan parlamentille. Sellainenkin ajatus esitettiin, että kansallisiin ohjausjakso ohjelmiin sisällytettäisiin osuus, kappale tästä aiheesta. Kolmas este, joka liittyy palveludirektiiviin, liittyy keskitettyihin asiointipisteisiin. Meidän mielestämme ne tuovat etua yrityksille, mutta myös hallituksille, valtiolle. Kyseessä on helppo tiedon saanti ja se, että voi tehdä kaikki muodollisuudet internetissä. Kyseessä on myös mahdollisuus uudistaa hallintoa ja vähentää kustannuksia, kun käytetään sähköisen hallinnon välineitä keskitetyt asiointipisteet voivat säästää rahaa sekä yrityksiltä että valtioilta, hallituksilta. Toki parantamisenkin varaa on meidän mielestämme. Ja oikeastaan kolme seikkaa on syytä muistaa. Totta kai tiedon saanti voisi olla parempaa, jos tietoa olisi saatavilla useammilla kielillä, ei pelkästään jäsenvaltioilla jäsenvaltioissa jäsenvaltioiden kielellä, vaan myös laajemminkin. Jos yritykset voisivat toteuttaa kaikki muodollisuudet eh, sähköisesti internetissä, esimerkiksi sähköinen allekirjoitus olisi täydellinen, jos sitä voitaisiin käyttää ja se toimisi hyvin. Me vetoamme kaikkiin teihin, jotta me saisimme kunnianhimoisen asiointipiste peruskirjan. Pitäisi olla jonkinlaisia indikaattoreita, joiden pohjalta nämä yhteyspisteet toimisivat ja myös yritykset olisivat tietoisempia. Tässä mielessä se voisi olla hyvä väline. Mainitsin jo esteet, jotka liittyvät palveludirektiiviin, mutta oikeastaan tämänpäiväinen pääviestini on se, että meidän mielestämme tarvitsemme kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Emme keskittyisi pelkästään palveludirektiiviin, vaan katsoisimme asiaa laajemminkin. Tällä tarkoitamme sitä, että olisi enemmän johdonmukaisuutta muiden direktiivien ja aloitteiden kanssa. Tässä mainitsisin sähköisen kaupan direktiivin ja ammattipätevyyden tunnustamiseen liittyvän direktiivin ja katsottaisiin myös muita aloja, joita ei kateta palveludirektiivillä. Esimerkiksi eh, vuokra, työvoimaa tarjoavat yritykset, terveydenhoito ja niin edelleen. Eli tarvitsisimme kokonaisvaltaisen lähestymistavan. Kokonaisvaltainen lähestymistapa olisi hyvä, niin kuin sanoin. Me voisimme myös tunnistaa, identifioida kaikki jäljellä olevat esteet palveludirektiivin alalla. Mainitsen näistä muutamia. Ensimmäinen esimerkki on lukuisia säänneltyjä ammatteja, yli 800 säänneltyä ammattikuntaa, ammattitehtävää, ja joitakin, jotka mainitaan vain yhdessä jäsenvaltiossa. Tiettyissä maissa esimerkiksi häävalokuvaaja tai paarimikko voivat olla säänneltyjä ammatteja. Eli tarvitsemme tietoa siitä, missä jäsenvaltioissa mikäkin ammatit ovat säänneltyjä ja miten voisimme vähentää tällaisten ammattien määrää. Tämäkin on este yrityksille niiden toiminnassa. Edelleenkin ammattipätevyyden tunnustamisessa on puutteita. Nämä ovat äh, sidoksissa olevia kysymyksiä. Toinen esimerkki on äh, kaksinkertaisen vakuuttamisen ongelma. Yritykset tarvitsevat yhdessä jäsenvaltiossa vakuutuksen ja sitten vaaditaan toista vakuutusta toisessa jäsenvaltiossa. Tämä totta kai on sekä ajan että rahan haaskausta. Kolmas esimerkki esteestä on se, että on ristiriitaisia kansallisia standardeja palveluille, ja tässäkin on ongelmia keskinäisessä tunnustamisessa. Kun kyse on hyödykkeistä tavaroista, niin usein tunnustaminen toimii, mutta ei välttämättä palvelujen alalla. Jos luottamusta ja ymmärtämystä olisi enemmän ja keskinäistä tunnustamista jäsenvaltioiden kesken, niin se olisi hyväksi. Kun ajattelemme asiantuntijoiden akkreditointia tai todistusten anto-oikeutta, niin näihin asioihin se pätee. Mainitsin myös aluesuunnittelusäännöt. Yrityksiltä olemme kuulleet, että usein niiden toimintaa estävät erilaiset kilpailu säännöt, aluesuunnittelusäännöt, jotka suojaavat alueellisia etuja. Sitten on erilaisia oikeudelliseen yritysmuotoon liittyviä vaatimuksia ja omistajuusvaatimuksia. Ja kuudentena esteenä mainitsisin tuottavuuden puutteen liike-elämän palvelujen alalla. Kyse on tietotekniikkapalveluista, sellaista palveluista, joita tarjotaan toiselle yritykselle. Viime vuosina tässä ei ole kasvua saatu aikaiseksi ja me tuemmekin sitä, että komissio perustaa korkean tason ryhmän B2B-asioita analysoimaan. Mitä tunnistaa, mit, mistä on kyse, missä ongelmat ovat ja mihin toimiin pitäisi ryhtyä. Tässä niitä ongelmia, niitä esteitä, joihin yritykset torma, törmäävät jokapäiväisessä elämässä. Nyt on korkea aika toimia ja määritellä palvelumarkkinoiden seuraavat vaiheet ja askeleet. Oikeastaan pitäisi ryhtyä kolmenlaisiin toimiin. Aika, aika on lähestulkoon käytetty Ensinnäkin palveludirektiivi täytyy täytäntöönpanna, nolla toleranssipolitiikan olennaista ja tarvitaan kokonaisvaltainen lähestymistapa. Täytyy tunnistaa esteet ja miten niihin puututaan ja keskinäistä luottamusta ja tunnustusta jäsenvaltioiden välille todella tarvitaan. Vetoamme myös Euroopan parlamenttiin, jotta painostaisitte jäsenvaltioita palveludirektiivin täytäntöönpanoon. Arvostan kovasti mahdollisuutta esitellä teille meidän kokemuksiamme liiketoiminnan esteistä. Me työstämme myös näistä konkreettisista esteistä raporttia ja varmistamme, että se toimitetaan myös teille. Kiitos. Well, thank you very much. Um, I'm being extremely indulgent. Kiitos. Tänä iltapäivänä olen varsin löysä ajoituksen suhteen. Yleensä en ole lainkaan näin avokätinen. Käyttäkää sitä nyt hyväksi. Seuraavaksi Thomas Murray. Hän edustaa puheenjohtajavaltiota ja hän voi esitellä oman näkemyksensä sen suhteen, mitä palveludirektiivin suhteen pitäisi tehdä. Well, thank you, Chair. Um, thank you, Anna-Maria. Kiitos puheenjohtaja, kiitos Anna-Maria sitä, että otat tämän erityisen tärkeän aiheen esiin. Minusta on hienoa saada olla täällä edustamassa puheenjohtajavaltiota. Ja tämä aihe on äärimmäisen tärkeä. Olemme käyneet kilpailukykyneuvostossa eilen äärimmäisen hyvää poliittista keskustelua liittyen yhtenäismarkkinoiden integrointiin ja siihen, miten palveludirektiivin täytäntöön panoa jäsenvaltiossa voitaisiin tulla järjestelmällisesti parantaa – Tähän liittyy myös ohjausjakso ja vuotuinen kasvuselvitys. On tehty paljon tutkimuksia ja direktiivin, palveludirektiivin taloudellisista vaikutuksista. Ja tulokset ovat sellaisia, että täytäntöönpano on vähentänyt EU-ssa hallinnollista taakkaa ja esteitä ja näin Tämä on parantanut myös kuluttajien tilannetta, esimerkiksi laskenut palveluiden hintaa. Hiljattaiset tutkimukset esimerkiksi Hollannista ovat osoittaneet, että palveluiden määrä Euroopassa voisi jopa kolminkertaistua, jos kaikki esteet saataisiin poistettua. Vienti tietysti liittyy arvoketjuun globaalisti. EU on edelleen äärimmäisen tärkeä kansallisessa kaupassa, investoinneissa, ja olemme suurin viejä ja tuoja suorien ulkomaisten investointien osalta. 90 prosenttia vuoteen 2015, siis 90 prosenttia talouskasvusta tulee olemaan EUn ulkopuolella. Kun katsotaan globalisaatiota, niin meidän pitää viedä eteenpäin yhteismarkkinoita. Emme ole päässeet tässä vielä ihanteelliselle tasolle. esimerkiksi palveludirektiivin osalta. Ja euroalueen kriisin takia koko tämä hanke on hyvin vaikeassa asemassa, että on vaara siitä, että menemme takapakkia, joten tähän on löydettävä pikaisia ratkaisuja ja tarvitsemme todella EUn toimielinten välistä tiivistä yhteistyötä, jotta löydetään ratkaisu, joka tyydyttää ja on reilu kaikille. Palvelutilastoista seuraavaksi. Täällä jo todettiin, että palvelut tuottavat 70 prosenttia koko EUn BKTstä. Ainoastaan 3,2 prosenttia on EUn sisäistä kauppaa. Eli tässä on vielä paljon työsarkaa, koska kauppa tuo mukanaan lisää kasvua ja työpaikkoja. Tähän tarvitaan tietysti valtaisaa poliittista tahtoa. Täällä mainittiin rakennemuutokset ja meillä on edelleen haasteita, kuten avoimuuden poistaminen esimerkiksi liittyen ammattien sääntelyyn ja esimerkiksi tiettyihin taloudellisiin vaatimuksiin muille kuin EUn toimijoille täytyy puuttua. Vaikutus BKT voisi olla 0,9-1,5 prosenttiin, jopa 40 miljardia euroa. Ja suorat ulkomaiset investoinnit, ne voisivat kasvaa noin 7 prosenttia. Tarvitaan siis edelleen helpotuksia vaatimuksiin ja täytyy parantaa tilannetta keskitettyjen asiointipisteiden osalta. Palveludirektiivin toiminta liittyy kaikkiin hallinnon tasoihin. Kuten täällä jo todettiin, tämä ei ole pelkästään kansallinen tai EUn tason asia, vaan myös paikallisen tason asia. Ja olisi tärkeää täytäntöönpanna järjestelmällisesti kaikkia palveludirektiivin sääntöjä, mutta tämä aiheuttaa valtaisia vaikeuksia eri tasoilla, myös niissä jäsenvaltioissa, joissa toimitaan hajautetun hallinnon järjestelmän kautta. Tämä pitää muistaa. Kuten sanoin, viime niin päivinä kilpailukykyneuvosto on keskustellut kasvuselvityksestä ja ohjausjaksosta. Ja tässä todella ollaan nyt poliittisesti pääsemässä hyvään keskusteluun. On hyvä, että kaikki EUn jäsenvaltiot ovat tulossa mukaan tähän hankkeeseen. Ainakin kaikki puheenvuoron käyttäneet puheenvuorot, äh, jäsenvaltiot ovat pitäneet sisämarkkinaraportin mukaan ottamista hyvänä asiana. Tilanne siis muuttuu entistä vakavammaksi. Jäsenvaltioilla on entistä suurempi velvoite tulla täytäntöönpana palveludirektiiviä. Kilpailukykyneuvoston keskustelun pohjalla oli asiakirja korkean tason työryhmästä siellä puhuttiin todella siitä, että täytyy järjestelmällisesti täytäntöön panna palveludirektiiviä, kiinnittää huomiota näihin keskitettyihin asiointipisteisiin, IMI-järjestelmään solvenssijärjestelmän ja niin edelleen vertaisarviointia suositeltiin tässä tärkeänä välineenä. Ja tässä peräänkuulutettiin komission toimia. Kuten tiedätte, monet markkinoiden esteistä eivät ole fyysisiä, esimerkiksi rajavalvonta, vaan hallinnollisia esteitä. Ja niitä on hankalampi tunnistaa mutta esimerkiksi joissakin jäsenvaltioissa keskitetyt asiointipisteet toimivat paremmin. Hallinto toimii no- paremmin, sähköinen hallinto on jo päästy pidemmälle. jäsenvaltioiden pitää kehittää asiointipisteitään ja on perustettu sähköisen hallinnoinnin portaaleja. Ja tämä on taas nopeuttanut toimintaa asiointipisteiden kannalta, kuten palveludirektiivissä sanotaan. Mu- muilla mailla on kuitenkin ollut suuria haasteita, kun ne ovat pyrkineet kehittämään keskitettyjä asiointipisteitä tai sähköisiä transaktioita. Eli näihin sähköisen hallinnoinnin asioihin pitää kiinnittää huomiota ja katsoa, miten tämä vaikuttaa eri asioihin. Tarvitaan kuitenkin lisätoimia, jotta turhia esteitä ja rajoituksia voidaan poistaa. Esimerkiksi säännellyt ammatit, matkailu, komission vertaisarvioinnit ja kaikki tämän kaltaiset pyrkivät juuri tähän tavoitteeseen. Maakohtaiset suositukset johtavat siihen, että jäsenvaltiot voisivat itse arvioida omaa lainsäädäntöään näiltä osin. Tämä voisi olla tärkeää. Yrityksillä on vielä edelleen paljon byrokratiaa. Ja esimerkiksi EUn ulkopuoliset toimijat, ehkä EU:ssa on ja joltain osin kylliksi omia toimijoita, mutta kaikkea tätä pitää analysoida. Meidän pitää ymmärtää entistä paremmin, mitkä ovat edelleen olemassa olevia esteitä ja tarvitsemme ehkä entistä päivitetympää taloudellista analyysiä kriittisistä talouden aloista tässä jäsenvaltioiden pitää hieman ehkä katsoa omia toimiaan ja jatkaa rakenneuudistuksia. On perustettu jo useita teollisuuden alan korkean tason neuvontavia ryhmiä, esimerkiksi ter- terästeollisuuteen. Ja on tärkeää, kuten todettiin, että komissio perustaisi tämän kaltaisen oman ryhmänsä, jossa olisin mukana kaikki olennaiset sidosryhmät. Ja puheenjohtajavaltio Irlanti todella tukisi voimakkaasti tämän kaltaisen ryhmän perustamista. Odotan innolla esittelijän Anna-Marian mietintöä. Ja toivon, että oma puheenvuoroni tänään ja myös muiden puheenvuorot voivat edesauttaa hyvän mietinnön laatimista. I would like to, to say to our friend from the Irish press is that... Haluaisin todeta Irlannin edustajalle, että pyydän teitä myöhemmissä vaiheissa olemaan konkreettisempi. Voitte tätä jo hieman pohdiskella. Right. We've got, we haven't started. No niin. Keskustelut eivät ole vielä alkaneet. Herra Murray oli aivan oikeassa, kun hän puhui näistä tietyistä esteistä Katselin tässä sanomalehtiä ja otsikoissa todetaan, että Albertvillessä, jossa pidettiin Michel Barnierin niin isännöimät olympialaiset. Ja siellä nyt tuomioistuin on todennut hiihtooppaille, brittiläisille hiihtooppaille, että he eivät voi enää siellä toimia. Eli tästä tuomiosta nyt sitten aiheutuu työpaikkojen menetystä. Varmaankin tässä tarvitaan Bernadettin apua, kun kyse on ammattipätevyyden vastavuoroista tunnustamisesta. Nyt seuraava puhuja, edustaja Nilsson. Olen kiitoksia ilolla täällä. Ja onnittelisin teitä lähes täydellisestä sukupuolitasapainosta tässä istunnossa. Mukava nähdä. Tartun aiheeseen vähän eri näkökulmasta kuin muut pohjat ehkä. Ehkä vähän sosiaalisemmasta, jos niin voi sanoa. Ensin muistuttaisin, että palveluiden yhteismarkkinat ei ole mikään tavoite sinänsä, vaan sosiaalinen tavoite on parantaa kansalaisten ja työntekijöiden ja yritysten hyvinvointia. Ja se on täytäntöönpanossa tärkeää. More Mitä tarkastella vähän syvällisemmin sisämarkkinoiden panosta tässä. Erityisesti me haluamme komissiota tekemään – arvion yksityistämis- ja vapauttamistoimenpiteistä, joita on tähän mennessä tehty. Kummaltakin puolta aina löytyy hyviä puolia. Yksityistämisen ystävät löytävät hyviä, vastustajat huonoja. Ja olisi hyvä saada tämä toivottavasti neutraali arvio aiheesta. Vaikka palveludirektiivin ah, täytäntöönpano täytäntöönpanoa monista esteistä päästä meidät eroon, niin useat ajat jäljelle, kuten on todettu. Mutta palvelusektori on laaja, monimutkainen ja sillä on paljon haaroja ja palveluiden sisämarkkinoita. Niiden läpikäyminen direktiivin voimin kestää aikansa. Direktiivi ei ole ollut voimassa kovin pitkään vielä, joten jaamme komission näkemyksen, että sitä ei avattaisi uudestaan, ei ainakaan vielä. Olen esittelijänkä samaa mieltä, miten luoda uusia työpaikkoja. Tämä on ratkaisevaa. Me haluamme palvelut ja teen luovan kasvua. Työttömyys on korkeata, 11,7 prosenttia euroalueella. työttömyys pahempaakin. Luovat äärimmäisen korkeat. Vaarana on, että meiltä menetämme yhden sukupolven kriisin myötä. Minäkin sanotaan, että kriisin pohja on saavutettu, niin vakuuttunut, onko näin. Komission ja ECBn ennustukset sanovat niin, mutta työmarkkinat ovat jäljessä. Vaikka vuoden lopulla näkisimme kasvun alkavan, se ei välittömästi näy työmarkkinoilla. Valitettavasti työttömyys kasvaa siellä jonkunkin aikaa. Tässä olen eri mieltä Stelian kanssa. Enpä usko, että työpaikkojen luomista voi erottaa työoloista. Olemme huolestuneita, että monet palvelusektorin työpaikat vaativat vähän ammattitaitoa, ovat toistavia ja palkkakin on kehno. Työssäkävien köyhien osuus on kasvanut ja se on yhteydessä palvelutyöpaikkojen lisääntymiseen – eikä se Euroopan työntekijöiden hyvinvointia paranna. Työllisyyden laatu on tästäkin näkökulmasta tärkeää. Työolot ja palkka vaikuttavat palvelut ja on Huonot työolot usein johtavat huonoihin palveluihin. Hommasin kiinnostuksella komission ehdotuksen nolla toleranssista palodirektiivin noudattamisen suhteen ja jäsenet painottivat, muutkin pohjat painottivat, mitä tärkeää tämä on. En olisi eri mieltä. Alvaisin kuitenkin tämän nolla toleranssin. Sen pitäisi soveltaa myös muihin asioihin. On monia alueita, joilla komissio ei rikkomusmenettelyihin ryhdy, vaikka se voisi. Totta kai palveludirektiivin suhteen pitäisi tehdä näin, mutta myös muilla alueilla. Ajattelen muun muassa esimerkiksi asettautumisoikeuden väärinkäyttöjä, palveluiden tarjoamisen vapautta tai tämä on usein tekosynnä työntekijöiden rekrytointiin. On tärkeää, että rajat ylittävä palvelukauppa, jonka ainoa keino saada halpaa työvoimaa, pitää estää. Tämä maa, jossa työtä tehdään, sen täytyy päästä rajat ylittävään työvoimarekrytointiin, jotta työntekijät ja bonafide työntekijät hyötyisivät ja e, estettäisiin vilpillinen kilpailu virheellisen itse, äh, itsenäisen työn tapaus tai muuta. Ja sitten rajattu tässä kaupassa erilaiset postilaatikkofirmat, jotka väärinkäyttävät palveluiden sisämarkkaa, välttävät tai kiertävät säätelyä monissa maissa. Meistä komission pitäisi arvioida ja ehdottaa tehokkaita sanktioita sosiaaliseen palkomyyteemoihin väärinkäytöksiä. Emme voi hyväksyä, että kyllä ei makseta kunnon palkkoja tai sosiaaliturvamaksuja ei makseta, tai ne vähän unohdetaan, jos näin saa sanoa. Niin sitten tämän lähettämisdirektiivin täytäntöpano liittyy tärkeä. Implement the posting of workers directive to prevent abuse and circumvention and strengthen. Äh, valvontakeinoja pitää myös lisätä Sen takia tällä lähettämisdirektiivissä. Voitaisiin jopa ymmärrän, että IMKOlla on huomenna äänestys takia tällä lähettämisdirektiivistä ja vetoisin siihen, että tämä vetoisesti, että tästä direktiivistä pitäisi tulla mielekäs niille lähetetyille työntekijöille, joita pitäisi suojella. Tässä äh, artikla 3, jossa kiertämistä pitää estää, sen täytyy olla Samoin artiklan 9 pitäisi olla avoin lista. pitäisi olla myös sitova Ja muuten nykytilanne ei parane. Ja lopuksi tehdä tämä hyvin kiistalaista. Ja tiedän, että monet teistä on tämä erillinen ja jaettu vastuu on jotain, joka välttäisi nämä väärinkäytökset, me näemme tämän. Se on ratkaiseva kysymys. Haluaisin antaa myös Monti 2-asetukseen. Tämä oli komission yritys selkeyttää asettautumisoikeutta ja palveluiden tarjoamisvapautta perustavien sosiaalioikeuksien tapauksessa. Me tiedämme, että Monti 2 vedettiin pois. Meillä oli keltainen kortti. Menettely useassa kansallisessa parlamentissa. Työmarkkinaosapuolet kummatkin olivat tyytymättömiä. Meistä oli hyvä, että se vedettiin pois. Mutta tuomioistuimen EU-tuomioistuimen päätökset jättävät jälkeensä ongelmia. Niin, eh, meidän täytyy tehdä jotain. Meidän ehdotuksemme on, että sopimuksen kuuluu sosiaalisen edistymisen pöytäkirja, joka pitäisi taata se, että perustavat sosiaalioikeudet ohittaisivat taloudelliset vapaudet, jos niiden välillä olisi ristiriita. Mielestäni mitä aiheessa nämä ovat niin voimakkaasti kytköksissä. Mutta mainitsin myöskin Business Europein mainitseman ammattipätevyyden pätevyyttä koskevan direktiivi, joka on meistä tärkeää, pidämme sitä tervetulleena. Se lisäisi rajoitettavaa liikkuvuutta ja poistaisi jotain epäoikeutettuja esteitä. Mutta lopuksi, pitää no kymmenessä minuutissa, lopuksi haluaisin vain sanoa, kuinka tärkeä tämä sosiaalinen ulottuvuus on. Nämä voi ottaa sitä. Palveluiden markkinoiden parantaminen ei voi olla ainoa ratkaisu kriisistä. Me puhumme vastauksesta kriisiin kasvu- ja työllis- se, kasvu- työllisyyden lisäämiseksi täytyy myös lukata tämä niukkuuspolitiikka. Jäsenvaltiolle täytyy antaa aikaa julkisen sektorin vajeen kurin saamiseksi. Sitä ei tehdä kovin nopeasti. Hinta muuten ja vain työntekijöiden hartioille. Esteiden poistaminen on siis kyllä, mutta ei työntekijöiden kustannuksella. Haluamme nähdä investointeja ja eurooppalaisen investointiohjelman, joka on myös erittäin tärkeää. Ja neuvostopolitiikan lopettaminen, nämä ovat osa niitä toimia, joita tarvitaan kriisistä pois pääsemiseksi. Kiitos. Good. Well, thank you very much. Uh... Kiitoksia kovasti kaikille neljälle puhujalle. Nyt kuulemme kysymyksiä ja kommentteja kollegoilta. Toimimme niin, että käymme esittäjät, varjoesittelijät lävitse. Aikamoisen pitkä lista on jo täällä Overmeyer varhaisessa vaiheessa. Gebhard, Hanslik, Styler. Uh, the, I assume the shadows Olettaisin, että varjotkin haluavat osallistua, eikö niin, Rapti? And myself, but I might not listen. Ja minä itsekin, mutta kenties tällä kertaa en anna itselleni puheaikaa. Katsotaan. Koratsa Birt esitteli meille johdannon. Kenties kuuntelemme varjoesittelijöitä Anna-Maria ja sitten myöhemmin saat vielä uuden puheenvuoron. Silvia Rapti kenties voisi aloittaa kierroksen. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Ε, θα προσπαθήσω να είμαι πάρα πολύ... Kiitos, puheenjohtaja. Aivan lyhyesti. Mielestäni on hyvin tärkeää, että kuuntelemme tänään Gebhardt ja siksi puhun lyhyesti. Hän on hieno kollega, hän on käsitellyt näitä asioita, hänellä on paljon kokemusta. Ja toiseksi käytän lyhyen puheenvuoron ainoastaan siksi, että kuulisimme myös puheenjohtajaamme. Eli haluan kuulla, mitä puheenjohtajallamme on asiasta sanottavana. Eli hyvin lyhyesti. Business Europein ja muiden puhujien läsnäolosta. Haluaisin kiittää teitä siitä, että tarjoatte meille aikaanne ja hyvin mielenkiintoisia ajatuksia. Haluan myös kiittää Anna-Maria Koratsa Biltiä hänen tähän astisesta erinomaisesta työstä. Hän on toiminut dynaamisesti ja tämä taas hiilostaa meitä tekemään entistä parempaa työtä Euroopan kansalaisten eteen. Haluan myös kiittää valiokunnan sihteeristöä ja puheenjohtajaamme tämän hienon kuulemistilaisuuden järjestämisestä. Näin voimme kuulla eri näkemyksiä tästä asiasta. Palaan tässä nyt siis Business Europeille esittämäni kysymykseen. 20 artiklan 2 kohta palveludirektiivissä sanoo, että kaikenlainen syrjintä alkuperämaan ja niin edelleen perusteella on kiellettyä. Miten yritykset voivat sitten toimia, jotta saataisiin enemmän oikeusvarmuutta ja entistä enemmän rajat ylittävää kauppaa? Ja kysyisin, minkälaista toimintatilaa Yrityksellä on. Miten voidaan täytäntöön panna direktiivi entistä paremmin niin, että voidaan taata kaikkien osapuolten edut? Ja sitten haluaisin kysyä EAYn etukin edustajalta, mitä hän uskoo tapahtuvan, jos komission ehdotus sääntelypuitteiden entistä paremmasta tai suuremmasta vapauttamisesta toteutuisi. Kiitos puheenjohtaja. Puhujalista on pitkä, joten voin puolestani puhua lyhyesti. Haluan kiittää kaikista puheenvuoroista, ne olivat kattavia ja mukava saada myös uusia lukuja tietoon. Yksi selkeyttävä kysymys Rova Omenille. Kun on kyse täytäntöönpanosta, toteuttamisesta, ja mainitsitte sen, että edelleenkään täytäntöönpano ei ole täydellistä, kun otetaan huomioon jäsenvaltioiden tilanne ja tuomioistuin päätökset. Eilen juuri kuulimme tulostaulusta uusia tietoja täytäntöönpano tahdista ja nyt 0,6 prosenttia katsotaan, että se on mukava luku ja hyvä uutinen tämän prosessin kannalta. Voisitteko olla hieman täsmällisempi sen suhteen, mikä tässä on ongelmana ja missä te näette täytäntöönpanon puutteita koska kuitenkin näyttää, että me olisimme aivan oikealla raiteella tässä. Um, I think that's all the shadows apart. Kaikki varjot paitsi minä. Minä voin osallistua hieman myöhemmin. Uh, Mr. Handel, is, did you... Handel, pahoittelen. Olette siellä niin takana. So Mr. Handel from the, from the GUI next, and then we'll go around our list. Handel Guesta ja sen jälkeen kaikki muut puhujat. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin ainoastaan esittää lyhyen huomion. Minun on vaikea kuvitella, että keskustellaan palveludirektiivistä niin, että ihmisten suojeleminen ja heidän työpaikkojensa laadun suojelemista ei otettaisi huomioon. Työpaikkojen laatu liittyy siihen, miten ihmisiä kohdellaan joten siksi näistä asioista on keskusteltava. Ja toiseksi monet asiantuntijat, erityisesti Nilsson, ottivat esiin väärinkäytökset, ja niillä on suurempi rooli kuin mistä parlamentti on tähän asti puhunut. Saksassa on jo useita asiointipisteitä, niiden siis eri tasoilla, ja on todella paljon väärinkäytöstapauksia palveludirektiivin suhteen. On esimerkiksi erilaisia postilaatikkofirmoja. Ja tässä yhteydessä ei voida puhua ainoastaan ihmisten suojelusta, vaan olen saanut paljon valituksia yrityksiltä, jotka kommentoivat palveludirektiivin toteuttamista ja huonoja olosuhteita, joihin ne joutuvat. Ja tässä valossa ei voi pohtia ainoastaan sitä, minkälaista palkkaa ihmiset saavat, kuinka heitä kohdellaan tai petetäänkin jopa, vaan täytyy katsoa, että yrityksillä on todella palvelualalla ja rakennusalalla tasa-arvoiset kilpailumahdollisuudet. Kaikki tämä pitäisi ottaa myös täällä valiokunnassa huomioon. Thank you very much. Kiitoksia. Minullakin olisi muutama kysymys myöhemmässä vaiheessa, mutta nyt otetaan muut jäsenet. Toivottavasti vieraamme tekevät muistiinpanoja ja varmistavat näin, että kaikki kysymykset ovat käsitellyiksi. Niin. No niin, sanonpa, ketä ovat, ketkä ovat puhujalistalla. Mrs. Hanslick Mrs. you are on my list. Te olette listallani. Älkää huolehtiko, te olette listalla. Lökykaat. Puheenjohtaja työjärjestyspuheenvuoro. Voitaisiinko puheenvuorot ryhmittää kolmittain ja sitten ottaa vastaukset? Meillähän on tässä vielä jokunen puhuja tulossa. Katsotaan, miten, miten tämä etenee. Eli jos on pitkiä kysymyksiä, niin sitten emme pääse niinkään pitkälle. Obermeier on seuraavana kuitenkin. Hän on ottanut pitkää puheenvuoroa. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin osaltani myös kiittää näistä esityksistä. Tässä puhutaan myös kotimaastani Itävallasta. Tässä on tällainen TIPS-raportti. Ja siksi minusta on mielenkiintoista puuttua keskusteluun. Tässä puhuttiin tästä heijastevaikutuksesta ja sen vähentämisestä ja kokonaistilanteesta kansantaloudessa. Täällä jo otettiin esiin myös kysymys sosiaalisista standardeista, jotka vaihtelevat maasta toiseen työn säännöistä ja niin edelleen. Ne kaikki ovat mukana. Tai ovatko ne todella edustettuna näissä tutkimuksissa? Mielestäni eivät. Ja sitten esimerkkinä tässä oli Itävalta. Sanottiin, että palveluuudistukset ovat toimineet hitaasti, on vähän kilpailua. Tämä on hallintoon liittyvä kysymys, mutta Uskon, että tässä pitäisi ottaa huomioon myös muita kysymyksiä, kuten kansantalouden kokonaistilanne. Tähän ei voi ottaa mukaan pelkästään tuottavuuden nousua, vaan kokonaiskuvaa. on erilaisia tapauksia, joita tässä pitää tarkastella. Ja olisi esimerkiksi mielenkiintoista tässä yhteydessä katsoa, mikä jäisi pois, jos tiettyjä toimia ei toteutettaisi ja miten tämä vaikuttaisi kokonaisvaltaisesti kansan talouteen. Esimerkiksi tulipalojen riskinhallintakysymykset ovat sellaisia, joita tässä pitää tarkastella. Ei ole helppoa tehdä päätöksiä nopeasti, koska tässä pitää ottaa huomioon esimerkiksi pohjaveden suojelukysymykset, sosiaaliset komponentit. Niitä en tässä näin vaan ne pitäisi tähän saada mukaan. Ja tässä on myös muita näkökohtia, jotka ovat jääneet huomiotta. Kiitos näistä mielenkiintoista tiedoista. Syrjintää joskus on asuinpaikan perusteella. Tietysti tarvitaan erityistaitojakin. No niin, edustaja Gebhardt, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia kovasti näistä hienoista esityksistä, joita tässä kuulimme. Toivottavasti palveludirektiivin täytäntöönpanoa työstetään myös myöhemmin näin intensiivisesti. Euroopan parlamentti on kiinnittänyt asiaan kovasti huomiota ja me parlamentin jäseninä osaltamme edesautoimme järkevän ratkaisun syntymistä ja sitä, että poistettiin alkuperämaa periaate niin, että saadaan aikaan sääntöjä, mutta tässä kuitenkin säännöt voivat tuoda mukanaan esteitä. Kaikista esityksistä oikeastaan kävi ilmi ongelma, jonka edessä tänään, tänä päivänä olemme, eli heterogeenisuus aivan kuten Bergman sanoi. Säännöt ovat jäsenvaltioissa hyvin erilaisia ja tämä on ongelmallista ja tästä haluaisin puhua. Mitä sitten tämä merkitsee tulevaisuuden kannalta? Tässäkin muistutan asesta, jonka Pelkmans mainitsi. Tämä ei välttämättä tarvitse, tarvitse merkitä sääntelyn purkamista, vaan oikeanlaista sääntelyä Euroopassa, jotta eroista päästään Sitten vielä kysymys tai huomio, jonka esitän oikeastaan kaikille. Tai minulla olisi vielä Pelpanille spesifi kysymys. Sivulla 14 puhutte siitä, että vääränlainen heterogeenisuus pitäisi er, erottaa todellisesta erilaisuudesta. No, mitä te täällä tarkoitatte? Tämä näyttäisi olevan tärkeä asia, enkä pidä siitä, että käytetään tällaisia hienoja virkkeitä, mutta ei kerrota, mitä niiden takana on, mitä ne merkitsevät. Tämä olisi tärkeää. Me pyysimme kysymyksissämme selkeitä esimerkkejä, ei pelkästään tällaista yleistä sanahelinää siitä, mitä todella tarkoitetaan. Sitten olen hieman vihastuksissani tässä kollegalleni Koratsa Biltille. Te halusitte keskeyttää Nilssonin, koska hän puhui työntekijöiden lähettämisdirektiivistä jos teitä häiritsee se, että puhutaan muusta kuin palveludirektiivistä, niin silloin teidän olisi pitänyt puuttua perin jo silloin, kun Bergmans ja Omen puhuivat. Hekin mainitsivat muita direktiivejä, eli joko tehdään niin, että kaikki saavat puhua muistakin direktiiveistä, tai sitten ei kukaan. Ainakin tässä pitäisi olla tasapainoisempi tilanne. Bergmans oli hyvin selkeä kaikkien niiden asioiden suhteen, jotka liittyvät aiheeseen. Hanslik, Styler ja Rapti kehotti minuakin puhumaan, joten kenties voin muutaman lyhyen kysymyksen esittää. This is Hanslik. Yes, but my, my... Oh, oh, yeah, you.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 kompromissin symboliksi palveludirektiivin hyväksymisen jälkeen ja siksi olenkin näistä esityksistä kovin kiinnostunut. En ole palveludirektiivin toiminnan suhteen tyytyväinen sisämarkkinoilla. Tiedän, että se on ollut sovellettavassa vasta kolme vuotta ja että on hallinnollisia esteitä. Ja se merkitsee, että palveluiden tarjoaminen on liian vaikeaa. Ja tilastoaineisto, jonka tänään saimme, osoittaa, että jos me näitä esteitä poistaisimme, palveluiden tarjoaminen paranisi. Muistan, että, että tanskalainen tutkimuslaitos tarjosi meille sellaisen tutkimustuloksen, että jos palveludirektiivi kunnolla pantaisiin täytäntöön, niin Euroopassa voitaisiin löydä puolitoista miljoonaa uutta työpaikkaa. Puolitoista miljoonaa työpaikkaa voitaisiin luoda poistamalla nuo esteet. Haluaisin myös puhua siitä, mitä Rova Veronika Anna-Maria Nilsson sanoi. Poliittisen ryhmäni puolesta olen varjaesittelijä ja Rova voi olla täysin samaa mieltä, koska teidän ehdotuksenne minun mielestäni merkitsevät lisää työntekijöiden suojelua. Sitä en vastusta että pitää suojella. Mutta työntekijöiden lähettämisen suhteen yritys, joka työntekijöitä lähettää, sille ei saa asettaa liikaa taakkaa. Meillä on kriisi ja kriisin voittaminen. mitä meidän täytyy löytää tasapaino sen välillä, mitä tehdään. Muistuttaisin teitä siitä, että Euroopassa on 4 miljoonaa vapaita työpaikkaa. Täytyy löytää ihmiset näihin työpaikkoihin ja työntekijöiden lähettäminen voisi auttaa meitä ratkaisemaan tämän ongelman. Mitä artiklaan 39, se on ihan erilainen kuin mitä Rova sanoi, että artiklassa kolme me haluamme avaimen ja yhdeksän suljetun listan. Artiklassa 12 me emme halua yhteistä ja jaettua vastuuta. Tai nähdään, mikä äänestystulos on. Mutta löytäkäämme oikea tasapaino työntekijöille ja yrityksille. Voi palata tässä jo ennakoidaan huomisia puheita. Kun mainitsin tämän otsikon, niin tämän päivän Liberationissa on otsikko, että nyt puhutaan jo englantilaisesta hiihtooppaasta tämän puolalaisen putkimiehen jälkeen. Varmaankin edustaja Styler teihinkin ja teidän vaalipiirin ihmisiin tämä vaikuttaa. Yes, Malcolm, quite. Um, uh, uh, niin, Malcolm, aivan niin. Aina voi tulla hiihtelemään Skotlantiin. No niin, ihan vakavasti. Täytäntöönpanosta ja epätasapainosta. Nämä ovat aivan valideja kommentteja. Mutta jos katsomme näitä kysymyksiä, joita on nostettu esille, totta kai niihin on puututtava minun poliittisessa perheessäni eh, lähdetyt työntekijät on totta kai tärkeä aihe. Ihmiset lähtevät eh, urallaan pohjalta ja nousevat ylös. Monet ovat nuoria ihmisiä, jotka lähtevät. Palvelut ovat tärkeitä ja tässä kyse onkin tasapainosta. Miten voidaan tasapainottaa sosiaalinen suojelu ja toisaalta kasvu? Yksi seikka minua huolestutti. Taisi olla Business Europein kalvo, jossa todettiin, että ei vakuutusta ja niin poispäin. Eli kenties tässä voitaisiin saada selkeytystä, mihin tämä oikein viittasi. Loppujen lopuksi mehän kaikki haluamme päästä samoihin tavoitteisiin. Aiheenamme on kasvun nousu kiitoon kasvua ja työpaikkoja. Kaikki tässä talossa haluavat kasvua ja työpaikkoja. Mutta samanaikaisesti me haluamme varmistaa, että työntekijöillä on myös suojaa. Jos nostan esille oman vaalipiirini esimerkin. Siellä on menestyksekäs palveluyritys ja sitten joulun aikaan kutsuttiin ihmisiä listalta ja ihmisille kerrottiin, että he saavat potkut, he eivät päässeet enää ruokalaankaan, vaan piti siirtyä välittömästi parkkipaikalle. Ja heidät sieltä sitten kerättiin potkut saaneina. Tällaiset esimerkit, äh, niitä on varmasti paljon siitä, miten ihmisiä kohdellaan. Heillä on myös pieni palkka. Yhdistyneessä kuningaskunnassa on sellaisia perheitä, jotka äh, elävät köyhyydessä, vaikkakin on vanhempi joka käy töissä. Unionissa meillä on valtava työttömyysongelma ja haaste. On tärkeää, että näihin sosiaalisiin kysymyksiinkin puututaan. Palvelut ovat tärkeitä. Se on talouden kasvu, alue. Meillä on mahdollisuus yrittää saada asia kuntoon ja äh, siihen tällaiset kuulemiset auttavat. On ikävää, että niin harva kollega on tällä paikalla varmasti kollegoita pitäisi rohkaista osallistumaan useammin tämän tyyppisiin kuulemisiin, koska ne ovat äärimmäisen tärkeitä nimenomaan näiden aiheiden käsittelyn kannalta. Kiitos kaikille puhujille siitä, että olette tänään paikalla. Good. Thank you very much. Well, in a moment. Kiitos. Kaksi pientä kysymystä itse aion esittää, mutta palaisin nyt panelistien pakeille. Aloitetaan Nilsenistä ja lopuksi Pelkmans, eli vast- päinvastaisessa järjestyksessä. Yritetään varmistaa, että kaikki kysymykset ovat käsitellyiksi. Minä haluaisin palata peruskysymykseen, eli työpaikkojen luomiseen, mahdollisuuksien luomiseen. Tästähän nyt on kuulemisessa kyse. Ymmärrän totta kai sen, että palveludirektiiviin liittyvät kysymykset, ja voitte uskoa, että kävimme paljon keskusteluja siitä, miten tämä kaikki toimisi. Komissio sitten suoraan tarttui tilanteeseen ja halusi esittää selkeytyksiä, koska tähän liittyy paljon ongelmakohtia. Työllisyyslainsäädännön täytäntöönpano ei kuitenkaan kuulu tähän direktiiviin, ja jos työllisyyteen ja työllisyyslainsäädännön täytäntöönpanoon liittyvää, liittyviä ongelmia, niin toki niihinkin täytyy puuttua, mutta se on erilainen, erillinen kysymys. Me puhumme sisämarkkinasäännöistä, mutta selkeästikin olemassa olevan kansallisen ja toisaalta EU-tason lainsäädännön täytäntöönpanossa on ongelmia. Kuitenkin nämä asiat täytyy pitää erillisinä. Tässä yhteydessä halusin vielä palata siihen, mitä Bergman sanoi. yhtenäisyyden puute tai jonkinlainen heterogeenisyys, sitä termiä täällä taidettiin käyttää. Kenties se on liian vaikea sana, pitäisi löytää jotakin yksinkertaisempaa. Pitäisiköhän meidän keskittyä potentiaaliin paljon enemmän täytäntöönpanossa? Tässä on mielenkiintoinen kaavio siitä, että tietyissä talouksissa esteitä on voitu poittaa, po- poistaa tietyissä talouksissa tällaisia esteitä on jo lähtökohtaisestikin ollut varsin vähän. Espanja on saavuttanut aika hyviä tuloksia esteiden poistamisessa ja tällä hetkellä siellä tarvitaan kovasti työpaikkoja talouteen. Olisi mielenkiintoista keskittyä siihen yhdistelmään, että nähtäisiin koko ja toisaalta potentiaalin kyky suhteessa siihen, miten esteitä onnistutaan poistetaan. Saksa on onnistunut poistamaan varsin vähän esteitä, vaikkakin talous sinällään on, on iso ja suorituskykyinen. Kenties vielä tarvitaan lisätyötä siinä, että käytetään indikaattoreita ja, ja tuodaan indikaattoreita esille myös siinä, missä on käyttämätöntä potentiaalia. Muuten me emme saa näitä haluamiemme työpaikkoja aikaiseksi. Sitten Overmeierille Hän nosti esille tämän nuohoja-kysymyksen. Jos ihmisiä kannustetaan eristämiseen kodeissaan ja, ja keskuslämmitykseen, niin sekin voi toki olla mahdollisuus. No sitten Itävalta on, on listan pohjimmaisena, kun ajatellaan tätä tuottavuutta tässä palvelupuolella. Kenties tehdasteollisuus teollisuus menestyisi paremmin, jos, jos tehokkuutta, tuottavuutta siellä voitaisiin palveludirektiivin täytäntöönpanon kautta parantaa? No niin, nyt Rova Nilsson. Pari minuuttia vastauksille. Olkaa hyvä. Uh, I would like to start with the first question. Kiitos. Lähden liikkeelle ensimmäisestä kysymyksestä ja siitä, mitä odotamme tämän ehdotuksen tullessaan, jos vapauttaminen jatkuu. Jo Aikaisemmin sanoimme, että... Voisitteko puhua hieman lähempänä mikrofonia? Yes. Yes, yes. Niin, minä käännyin tässä puhumaan tuonne ja käännyin pois mikrofonista. No niin. Niin, alusta lähtien emme halunneet julkisia palveluita mukaan direktiiviin ja olemme huolissamme siitä, että vapauttaminen heikentää palveluiden laatua, laskee palkkoja. Yhdistyneessä kuningaskunnassa toteutettiin tutkimus tällaisten palveluiden ulkoistamisesta ja nähtiin, että yksityisille yrityksille työskentelevien palkat olivat laskeneet. Tässä ei katsottu lainkaan palveluiden laatua, mutta palkat kuitenkin laskivat. Sitten Gebharden kysymys siitä, mikä on tärkeintä meille. Meistä tärkeintä on taata se, että asettautumisvapautta ei rajoiteta kansallisen lainsäädännön kautta. Tässä olen puheenjohtajan kanssa eri mieltä. Yhteys on selkeä, koska puhumme lähetettyjen työntekijöiden asemasta, rajat ylittävistä kysymyksistä, eikä näitä kysymyksiä voi erottaa työolosuhteista. Tämä on meidän kantamme. You didn't answer my question specifically about Kenties myöhemmin voitte sitten mainita tästä täytäntöönpanosta ja siitä, minkä maiden täytyy suoriutua paremmin. I actually, I'm sorry, I missed it. But I... Mielelläni vastaisin, mutta tämä nyt jäi huomiotta. Uh, thank you, sir. Kiitos puheenjohtaja. Selitteesi aluksi en ole täällä henkilökohtaisessa ominaisuudessa, enkä edes puhumassa Irlannin delegaation nimissä, mutta pyrin pohtia kilpailuneuvoston keskusteluita ja pohtia tuon neuvoston ministeriöiden pohdintaa. Ihan selkeyttääkseni. Olemme puhuneet muistakin direktiivistä, jotka liittyvät työolot, työntekijättämä palikkuvuus, liittyvät palveludirektiiviin, kuten tiedämme. Tiedän, että kollegani puheenjohtajan maassani, jotka vetävät näitä dialogeja ja trilogia näissä keskustelussa, tekevät parhaansa löytääkseen ratkaisut ja tyydyttävät tasapainot. Olen luottavainen itävaltalaiset nuohojat ja puolalaiset putkimiehet on mainittu. Mutta tämä johtaa tähän laajempaan säädeltyihin ammatteihin Euroopassa ja tämä täytyy näkyä sekä dialogin lisääntymisenä neuvostossa ja parlamentissa palveludirektiivin täytäntöpano on astettainen prosessi, ei mikään suuri kertamullistus. Se on yhtä paljon prosessi kuin juridinen seikka. Irlanti tukee täysin skriinausta ja vertaisverrokkiarvioita, joita ollaan tekemässä. Toistaisin kommenttia, joka liittyy bisnespalveluiden korkean tason työryhmän luomisesta. Se on tärkeää, että niin pitäisi tapahtua. Taisin sen, että palveludirektiivi on nyt osa Euroopan talouspolitiikan ohjausjaksoa ja tulevaisuudessa osaa maakohtaisia suosituksia ja sen maille täytäntöpanon suhteen. Perusvelvollisuuksia ja periaatteiden täytäntöpanossa, mutta täytyy odottaa kesällä ja syksyllä, kun maakohtaiset suositukset tulevat, mitä komissio suosittelee. Ja keppiä tulee enemmän kuin porkkanaa vielä myöhemmin maakohtaisissa suosituksissa. Siinä, mitä ne muuttuvat. Emo- ja integraatio keskustelun osana. joka se, mikä tärkein kysymys on. Nämä aluedirektiivin avaisperiaatteet. Se on laki. Se me allekirjoitimme. Olemme nykymuodossa sopineet siitä. Tämä palveludirektiivin suurempaa liberalisointia ei ole pyydetty ja se ei ole tässä vaiheessa illan esityslistalla. Jos lisälainsäädäntöä vaaditaan, niin kuin täytäntöön pannaan, niin näin se on. Ja jos rikkomusmenettelyt ovat tär- välttämättömiä, niin olkoon niin, sanomme. Mrs. Zuman. Omen. Thank you, Chair. Um, first of all, I would like to respond on Mrs. Uh, Ensin haluaisin vastata edustaja Raptin esittämään kysymyksen artikla 20 ja palveluiden saanti, saatavuus. palveluyritystenkin etujen mukaista on, että ei ole erillistä hintakohtelua tai muutoin. Voi toki olla objektiivisia syitä erilaiselle kohtelulle tietyissä tapauksissa, mutta täytyy olla varovainen, jos yrityksille aiheutuu lisätaakkaa. Tästä aivan lyhyt esimerkki. PK-yritys, vaikkapa Alankomaiden eteläosassa, kun se tuottaa palveluita ja vaikkapa sitten tutkii pyörän toimittamisen kustannuksia, onko järkevää toimittaa pyöriä aikataulussa ja tietyillä hinnoilla. Totta kai olemme sitä mieltä, että, että erilaista kohtelua ei tässä tapauksessa tarvita, mutta kenties on joitakin objektiivisia syitä, minkä perusteella erilaista kohtelua voidaan oikeuttaa. Sitten lääkekauden kysymys siitä, minkälaista edistystä on jo saatu aikaiseksi. Totta kai me aina onnittelemme siitä, jos jäsenvaltiot ovat saaneet aikaiseksi edistystä. Mutta se, että vieläkin on puutteita täytäntöönpanossa. Kysytte tästä esimerkkejä, mainitsin jo joitakin, mutta meillä on tietoa yrityksistä, jotka tarvitsevat kaksinkertaiset, kolminkertaiset luvat silloin, kun toimivat jäsenvaltiosta toiseen. Taikka sitten luville asetetaan erityisvaatimuksia vaikka vaikkapa käännösten suhteen tai, tai muutoin. Tällä alalla on paljon esimerkkejä löydettävissä. Yritykselle todellinen ongelma on suhteellisuusperiaatteen tulkintavara. Se on todellinen ongelma yritysten näkökulmasta. Toivottavasti tämä vastaa teidän kysymykseen. Kiitos. And finally, Jacques Pelmans. Ja Jacques Pelmans. Thank you, Chairman. I had four issues if I... Kiitos puheenjohtaja. Minulla täytyy esittää neljä kysymystä, jos oikein ymmärsin väärinkäytökset. No tämä koskee lähetettyjä työntekijöitä. Minua todella ärsyttää, kun tästä puhutaan. Minä puolan kyllä työntekijöiden lähestämistä, mutta en välttämättä tätä direktiiviä. Tässä on paljon eri asioita, joihin pitäisi mielestäni puuttua. Pitää hyväksyä se, että meillä on lyhytaikaista rajat ylittävää palvelua. Tämän pitäisi olla periaatteita noudattaa. miksi tätä ei niinkään kunnioiteta, on, että on kolme maata EU-ssa, jossa ei ole vähimmäispalkkaa. Ja tämä on hämmentävä. Olen taloustieteilijänä tässä koetan puhua saksalaisia taloustieteilijöitä vastaan. Miksi näin tehdään? Samoin Ruotsissa ja Tanskassa. Olen ollut Tanskassa suuressa konferenssissa pohtimassa, miksi ette ota käyttöön vähimmäispalkkaa. Näin ongelmia olisi huomattavasti vähemmän näissä eri direktiiveissä, entäkä kaikkea saataisi ratkaistua. Saksan naapurissa on vähimmäispalkkasääntöjä Belgiassa, Hollannissa, Ranskassa ja niin edelleen. Sitten Itävallasta. Et ehkä usko minua, mutta eilen minun savupiippuni nuohottiin. Sitä ei kyllä tehnyt itävaltalainen, vaan aivan paikallinen nuohoja. Maksoin hänelle henkilökohtaisesti ja tässä on tärkeä syy Hollannissa. Tähän tarvitaan ammatillinen nuohoja. Ja kilpailua on. Mielestäni tämä on hyvä asia. Mutta eivät nämä henkilöt tee työtä millään nälkäpalkalla. Eivät todellakaan. Eli kyllä tästä voidaan, tässä voidaan parantaa kilpailua. se on totta, että asiat, joista puhumme, liittyvät myös ammatillisten palveluiden suhteellisuuteen. Näissä 800 säännellyssä ammatissa on ainakin osassa kahdenlaista suhteellisuutta. Tähän liittyy useita ongelmia, mutta paljon voidaan vielä tehdä. Ja jäsenvaltioiden kesken, kuten Barnier on kulissien takana saanut. On vaikea mennä Saksan kiistämään asioita, mutta antaa jäsenvaltioiden sitten toimia keskenään. Tämähän toimisi hienosti jäsenvaltioiden kesken. Tässä voi osoittaa näitä kolmea valtiota, miksi siellä ei toimita. Antakaa syitä sille. Eli tällainen vertaisarviointi voi todella toimia tehokkaasti jäsenvaltioiden välillä. Ja toivon, että prosessi nyt etenee. Ja sitten Gebhardille. Kunnioitan häntä suuresti. Hän on ollut kolme vuotta esittelijänä Reachin ohella tärkeimmässä keskustelussa, kiivaimmassa keskustelussa. Ja haluaisin sanoa kaksi asiaa, eivät niinkään talouteen liittyen. Omassa esityksessäni ei puhuttu sääntelyn purkamisesta, eli tämän puolesta en puhu, kun puhun sääntöjen heterogeenisyydestä. Mutta usein on kuitenkin selkeitä eroja jäsenvaltioiden välillä. Niitä ei saa poistaa, mutta usein tämä heterogeenisuus liittyy hallinnointiin, hallintoon jäsenvaltiot voivat toimia eri tavoin eri vuosina, käyttää erilaisia mekanismeja. Miten tätä tutkitaan? Tässä tarvitaan OECDn tietokantaa. Enkä nyt näin halua tehdä, koska tämä on hirvittävä työtä. Mutta sieltä näette, kun katsotte 30 OECD-maata, joiden joukkoon kuuluvat 23 EU-valtiota. Monen asian ei pitäisi olla näin eri kantimissa, mutta näin kuitenkin on. Ei tässä nyt ehkä luuta tarvita, mutta paljon tehtävää on. Ongelma on komissiossa ja neuvostossa, että tässä ei välttämättä syyn harmonisaatiota. Siis annan esimerkin Yhdysvalloista. Yhdysvaltojen osavaltioissa on yli tuhat ryhmittymää. He käyttävät sanaa compact. Niissä voi olla 50 tai 10 osapuolta. Ja ne käsittelevät tiettyjä harmonisaatiokysymyksiä, vaikka se ei olisikaan välttämätöntä Yhdysvaltojen lainsäädännössä, koska he ajattelevat, että tämä aiheuttaa, aiheutuu esteitä lainsäädännölle, jos kaikki toimivat hiukan eri tavoin. Ja nämä ryhmittymät olisivat mahdollisia myös Euroopassa. Tällaisia on ollut Yhdysvalloissa jo 80-90 vuotta. Ja sitten Espanjasta. Espanja on todella dramaattisesti vapautta, vapauttanut toimintaansa. Tähän ei tarvittu Hermontia. Italiassa näin osittain tapahtui. Vapauttaminen tapahtui vuosina 2009 ja 10, kuten kuvat osoittavat. Ja Espanjan tilanne on niin heikko, että tämä ei voi välittömästi muuttaa tilannetta tai ainakaan tämä ei ole mitattavissa, mutta pitkällä aikavälillä tämä varmasti auttaa Espanjaa ja saamaan aikaan kasvua, mutta nykyisessä kurjassa tilanteessa tämä ei välttämättä välity vielä työpaikkoina, mutta tämä on kuitenkin hyvä uutinen. Bryggessä College of Europeissa, jossa myös työskentelen. Olemme tarkastelleet Portugalia, Espanjaa, Irlantia ja Kreikkaa. Irlanti ei ole niin ongelmallinen. Onko todella saatu aikaan syviä uudistuksia? Jos katsotaan näitä kuukausittaisia troika-raportteja, Niin jos kaikki nämä asiat pitäisivät paikkansa, niin Kreikan kilpailukyky olisi mahtava kolmen vuoden kuluttua. Pyydän Lökkegaardia ja Smithia jälkeenpäin kertomaan, miksi kaikki tämä hieno, mitä Tanskassa ja Saksassa suunnitellaan ei on, ja Ruotsissa suunnitellaan ei onnistu. Nyt siirrymme kolmeen seuraavan puhujaan. Aiheenamme on innovointi haluamme maksimoida vaikutukset yritysten ja kuluttajien kannalta. Kuulemme Reinhold Schantzia. Hän on Itävallasta, Euroopan kuluttajakeskuksesta. Ja nyt tässä puheenvuorossa keskitytään kuluttajiin. Sitten François Mumbois on e-commerce Europein puheenjohtaja hän keskittyy digitaalipalveluiden haasteisiin ja miten näitä voitaisiin hyödyntää palveludirektiivin yhteydessä. Ja sitten lopuksi Lena Johansson. Hän on Ruotsin yhteisen asiointipisteen johdossa. Me olemme tavanneet hänet muutama vuosi sitten. Ja olemme tyytyväisiä siihen, että tämä yhteyspiste kattaa kaikki viranomaiset Ruotsissa tältä alalta. Olin hieman löysäkätinen ajoituksen suhteen aiemmin, joten nyt joudun olemaan hieman tiukempana, mutta nyt eh, herra Sanz. Puheenjohtaja, arvoa esittelijä, kun kun arvoiset parlamentin jäsenet. Services Directive and in its relation to consumers. Puhun nyt kuluttajista suhteessa direktiivin täyttämiseen ja puhun artiklasta 20 kaksi paluudirektiivistä, koska saamme kuluttajilta paljon valituksia. to work from your paper copy, I think, to start with, and we'll okay, try and get the slides up for you. It's no problem, I go. Kaikilla taitaa olla tuo paperiversio. Jos ette tunne artiklaa 20 pykälää kaksi. Siinä kielletään erilainen kohtelu kansallisuuden tai as, asuinpaikan, sijaintipaikan mukaan. Erilainen kohtelu on ainoastaan sallittua, jos objektiiviset kriteerit oikeuttavat sen. Ja artikla 20 pykälä 2 meinaa, siinä me merkit viittaamme kansallisen täytäntöpanon lainsäädäntöön, kun kyseessä on direktiivi. Miten voimme taata sen, että kuluttajia ei syrjitä kansallisuuden tai sijainnin pohjalta? Neljä asiaa on tärkeitä. Tietoisuuden lisääminen kuluttajajoukassa, eurooppalaisten kuluttajakeskusten apu, täytäntöpano ja yhteistyö kilpailuviranomaisten kanssa. Ensimmäinen kohta slide, then we are good. Yeah, hmm. perfect. Raise Tietoisuuden lisääminen kuluttajien keskuudessa. Näin työssäni joka päivä, että kuluttajat eivät tiedä, että palveludirektiivi tai on olemassa tai tämä syrjimättömyysperiaate. He usein hyväksyvät syrjinnän, kun eivät tiedä, että se on kiellettyä. Tässä eurooppalaiset kuluttajakeskukset tulevat mukaan Meillä on nyt yhteinen projekti palveludirektiiviin liittyen. Pyrimme kertomaan kuluttajille heidän oikeuksistaan direktiivin mukaan, erityisesti artikla 22.2. Ireland, Irlanti vetää tätä ja kollegani vastaamassa kysymyksiin myöhemmin. Miksi tietoisuuden lisääminen on niin tärkeää? Kuluttajat, jotka tuntevat oikeutensa, voivat vaatia, että palvelua tarjotaan, jos siitä epäoikeutetusti kieltäydytään. Sitten eurooppalaisten kuluttajakeskusten apu on tapauksessa, että kuluttajat eivät kykene ratkaisemaan. Tässä kuluttajakeskukset voivat auttaa. Me kirjoitamme palvelutarjoajille ja usein saamme myönteisen vastauksia tämän havainlaisen tytön. Tämä liittyy palvelu- mitä se liittyy palveludirektiiviin. Otan konkreettisen er- esimerkin. Ja tämä tällainen kuluttaja halusi vuokra-auton lomalaksen Havaissa ja sitä tapahtui saksalaisilla verkkosivuilla ja se oli monikansallinen firma. Miksi näin? Koska se oli paljon halvempaa kuin saman firman itävaltalaisella sivulla. Kuluttaja oli tarjouksesta iloinen, koska hän kykeni käyttämään säästöjä hula hula hulahtaessa kurssia varten Havaille. Ja firma kieltäytyi varauksesta ja kertoi, että saksalainen sivu on ainoastaan Saksan asukkaille. Kuluttaja oli erittäin tyytyväinen. Hän kysyi eurooppalaiselta kuluttajakeskukselta apua. Kirjoitimme yritykselle, joka hyväksyi tämän varauksen saksalaisella sivulla parempaa hintaa, mutta bisneskäytäntö ei muuttunut. Mutta tämä pääsi tanssimaan hula hulaa. Anteeksi, että menin tähän, mutta kuulin tämän tältä kuluttajalta, että tämä on aika hauskaa. Tässä löytyy ratkaisu yksittäiselle kuluttajalle, mutta bisneskäytäntö ei muuttunut. On myös tapauksia, joissa firmat muuttavat käytäntöjä, kun e- ECC että on puuttunut käytäntöön. Otetaan seuraava esimerkki kalvo. Tämä on tämä risteilytapaus. Itävaltalainen perhe halusi riste, varata risteilyn saksalaisen sivujen kautta. Ja risteilyfirma oli italialainen klassinen perhehytti oli 840 euroa. Yritys kieltäytyi varauksesta, koska perhe ei asunut Saksassa ja perhe ohjattiin Itävallan sivulle, jolla sivu täysin samalle hytille. Ja pitäkää nyt tuostakin 2499 euroa. Eli 1650 euroa hintaeroa. Valtalainen perhe ei uskonut tähän isoon hintaeroon ja kysyi yritykseltä. Kristille kertoi, että poliittinen ja taloudellinen tilanne Itävallassa oli syynä. No mä uskon tähän, koska taloudellinen ja poliittinen tilanne on meistä Saksassa ja Itävallassa aika samanlainen. Perhekään ei uskonut. Yritti toisen kerran. Kirjoitti saksalaiselle matkatoimistolle. Nekin kieltäytyivät bukkauksesta. Kertovat, että ristelyyritys kielsi sen turhautuneena ja tyytymättömänä pyysivät Itävallan kuluttajaverkostolta jaamme tämän jutun Italian kuluttajaverkoston kanssa kirjoittamme yrityksille. Tässä näette turhautuneen kuluttajan. Saksalaiset kuluttajat ovat laivassa ja itävaltalaiset ovat satamassa. Tämä turhautti. Kertimme yritykselle. Kertomme vastasi, että eivät koskaan halua syrjiä kuluttajia marraskuusta 2012 eteenpäin eurooppalaiset, eurooppalaiset kuluttajat voivat halvemmalla buukata risteillä Saksan sivulta. Mä oon hyvä esimerkki isosta firmasta, joka valitsee sisämarkkinaa ystävällisemmän politiikan. Seuraavaksi täytäntöönpano. On ratkaisemattomiakin tapauksia. Euroopassa yritykset eivät palvelua tarjoa, eivätkä oikeuta selkeällä objektiivisella syillä perustella eroja. Ja silloin täytyy panna ne kilpailuja täytyy panna viranomaisille. Tämä aste on erittäin alhainen. En tiedä yhtään päätöstä Itävallasta täytäntöpano viranomaiselta. Me ei tarvitse päätöksiä Selkeyttääksemme soveltamiskysymyksiä, objektiiviset syyt lauseketta tai erilaiset markkinaolot alat lauseketta. Tuomioistuimien ja hallintoviranomaisten täytyy selkeyttää tätä. ECC Itävalta on lähtenyt muutaman tapauksen tätä tapana viranomaisille. Muutama esimerkki. Tässä on kieltäytyminen internetkorttien ja etukäteen maksettujen korttien aktivoimista. Saksalainen teleyritys kieltää jokaista syystä ei syrjintää. Pitävät vain posti osoitetta Saksassa, eivät asuinpaikkaa. Mutta postiosoitteen ja asuinpaikan kysyminen on sama asia. Ja toinen peruste oli, että asiakirjojen lähettäminen oli kallista Itävaltaa. Mä en että tähän. Me elämme digitaalista aikaa. Yritys voi lähettää kustannuksetta sähköpostiviestejä. Lähetimme keissin Saksalle viranomaisille ja odotamme päätöstä. Ja toinen koskee itävaltalaisia lasketteluyhtiöitä. Muut että asukkaat kertovat, että joutuvat maksamaan ää, hiihtohissi, hinno, korkeampia hinto, hiihtohissihintoja kuin itävaltalaiset. Kirjoitimme tästä hintasyrjinnästä Itävallan viranomaisille. Meillä on tärkeää, että kuluttajat muista EU-maista, etteivät he jää tulevat Itävaltaan. Meillä on mukavia hiihtokeskuksia, kaunista luontoa. Ja muiden maiden kuluttajien pitäisi iloita tästä annamme tämän täytetapana viranomaisille ja odotamme päätöstä. Seuraava kuva. Kilpailulainsäädäntö. Monet syrjintäkeissit ovat myös kilpailulainsäädännön rikkomuksia. Esimerkiksi passimyynnin kieltäminen toisen jäsenvaltion alueella. Siksi on tärkeämpää vahvistaa tätä kilpailuviranomaisten kanssa. Tässä esimerkki, sain se eilen, se on niin tärkeää, että halusin kertoa teille. Itävaltainen kuluttaja halusi ostaa äh, slovenialaista yrityksestä tällaisen valmistalon. Slovenialainen talo kieltäytyy kaupasta ja ohjasi sen valmistelun itävaltalaisille edustajille ja slovenialainen yritys ilmoitti, että heillä on äh, sopimus toimittajan kanssa, jotka voi myydä taloa kuluttajat olla tyytymätön, koska pitäisikö vahvasti toistakin Itävallassa tämä valmisteluhinta oli 40 000 euroa korkeampi Itävallassa kuin Sloveniassa. Nyt varmaan selvisi, miksi Itävaltalainen Sloveniassa halusi ostaa. No, tapaus osoittaa, että meidän täytyy olla yhteistyössä kilpailuviranomaisten kanssa. Saadaanko selvillä, rikkovatko ne tapaukset kilpailulakia ja sitä kautta olemme direktiivin artiklaa 20 kakkospykälää. Sitten kuluttajan näkökulmasta. Minä olen omasta mielestäni eurooppalaisena kansalaisena, oliko vapaasti EU-ssa, mutta mitä palveluiden ja hyödykkeiden rajat ylittävään ostamiseen tulee olen tyytymätön. Minä turhaudun, kun, mä, kun haluan ostaa palveluita toisessa EU-maassa ja Meillä kertoo, että ei, ei, ei. Täytyy olla asuinpaikka täällä. Tuntuu, että edessä on keinotekoinen raja. Pitäkö sen markkinat olla tällaiset? Me näemme, että sisämarkkinat ja uskottavuus on pelissä. Artikla 22 pykälä on tärkeä, sillä on väliä. Täältä pyrkäämme takaamaan sen, oikea täytäntöönpano ja lopettakaa me syrjintää. Tällaisten kriisien aikana sisämarkkinat ovat tärkeämmät kuin koskaan. Ne ovat elpymisen väline. Tätä potentiaalia, Näitä kuluttajat ja yritykset ovat hyötyä sisämarkkinoista. Haluan nähdä lisää esimerkkejä, kuten tämä. Kiitos huomiosta. Well, thank you very much indeed, Mr. Kiitoksia kovasti, herra Schantz. Kun säästöjä tässä kertyi, niin halusimme totta kai kuulla kaikki. Ne olivat niin hyviä esimerkkejä. Kenties saisimme myös nämä luvut tietoomme, jotka löytyivät kalvoilta, niin voimme perehtyä niihin myöhemmin. Kiitoksia. Seuraavana pyydän herra Mombuasia käyttämään puheenvuoron. Niin kuin sanoin, hän edustaa e-commerce Europea. Hän on siellä puheenjohtajana. Ja kuuntelemme, mitä hänellä on meille kerrottavaa mahdollisesta palvelun tarjonnasta internetissä. Uh, kiitos puheenjohtaja, kiitos kaikille. Alkuun kolme kalvoa siitä, ketä me olemme, koska olemme varsin uusi toimija. E-Commerce Europe luotiin vuosi sitten. Tavoitteena on edustaa internetin kautta tarjottavien palvelujen tarjoajia yrityksiä. Varmaankin ennen pitkää on tilanne sellainen, että kaikilla yrityksillä on myös internetpalveluja. Edistys on ollut varsin hidasta. Suuret toimijat Euroopassa ovat varsin hitaasti siirtyneet toimimaan internetissä, koska toki tässä on melkoinen harppaus, mutta nyt kaikki ovat siirtymässä tähän suuntaan. Minä olen periaatteessa loppariten eh, loppaustyötä ja me olemme kaikki kansallisia järjestöjä, jotka edustamme paikallisia eh, jäseniämme, 4000, noin 4000 yritystä. Haluamme keskustella teidän kanssanne ja osallistua tämän tyyppisiin kuulemisiin. Meillä on myös kumppaneita. Me käsittelemme logistiikkaa, maksuasioita ja sen sellaista. Meillä on Skandinavia, Belgia, Ranska, Italia mukana toiminnassamme kansallisten järjestöjen muodossa ja kohta saamme myös uusia jäseniä. Hyvä uutinen on se, että Puhumme suuresta liiketoiminnasta, kasvavasta toiminnasta. Sähköinen kauppa Euroopassa on jo noin 300 miljardin arvoista. Puhutaan tässä nyt summittaisista arvioista, koska luvut eivät ole täsmällisiä. Jos vaikkapa internetissä varaa hotellihuoneen ja sitten maksaa hinnan sitten, kun on paikan päällä. Jotkut laskevat tämänkin internetkaupaksi, jotkut maat taas eivät. Eli maakohtaiset luvut hieman vaihtelevat. Kasvu on kova, noin 20 prosenttia. Ja hyvä uutinen on se, että kasvu koskee kaikkia maita. Yhdysvalloissa 16, Ranska 19. Internetissä toimivista maistahan Yhdysvallat on tässä johdossa. Kaikkialla sähköinen kauppa kasvaa. Kaiken kaikkiaan Eurooppa on ykkösmarkkina-alue maailmassa. Mutta kun puhumme Euroopasta kaiken kaikkiaan, niin tässä ikään on tällainen summaus kyseessä, koska meillä ei ole sähköisille, sähköisille kaupalle sisäisiä markkinoita Euroopassa varsinaisesti. Myös verkkoyhteydet, niiden määrä kasvaa 45 prosenttia, lähestulkoon 50 prosenttia eurooppalaisista kuluttajista ostaa jo internetissä ja yleinen tyytyväisyysaste on varsin korkea. Sitten kun ihmiset äh, avaavat tässä ikään kuin äh, ovet, niin, niin sitten sitä myös jatketaan. Euroopan sisällä kuitenkin on huumia eroja. Joissakin maissa rakennetaan, investoidaan verkkoihin, ihmiset toimivat verkossa, tekevät ostoksia Pohjois-Euroopassa, Skandinaviassa. Mitä pohjoisemmaksi menee, niin sitä laajempaa internetin käyttö on. Sähköisen kaupan kasvu on myös kestävää, niin kuin totesin, koska kasvu, kasvu tapahtuu kaikkialla ja internetin kautta tulot kasvavat. Myös valinnan mahdollisuudet kasvavat. Kun kysytään ihmisiltä, miksi he ostavat internetissä, ensimmäisenä mainitaan hinta. Todetaan, että hinta on halvempi ja on helpompi vertailla hintoja ja tietää, milloin tekee hyvät kaupat. Toinen syy on mukavuus. Voi tehdä ostoksia kotisohvalta milloin haluaa. Kauppa on aina auki. Tällä luodaan myös työpaikkoja. Meillä ei ole vielä Euroopan lukuja, mutta Ranskasta esimerkiksi arvioimme, että 16 000 työpaikkaa olisi suoraan tai epäsuoraan sähköisen kaupan kautta saatu. Meillä on toisaalta high-tech-työpaikkoja, pätevyyttä vaativia työpaikkoja ja toisaalta sitten taas matalamman taitotason työpaikkoja esimerkiksi lastaustehtävissä. Ympäristön suojelu näkökulmasta, kun siirrytään varastoinnista toisaalta internetostoksiin, niin tämä on ympäristön kannalta myönteistä. Kun ihmisten ei tarvitse jokaisen lähteä kauppaan ostoksille, vaan paketit toimitetaan massana kuluttajille. kuluttajat ostavat palveluita jonkin määrän myös rajan ylitse, vaikkakaan en pidä tästä käsitteestä rajat ylittävä kauppa. Amazon on oikein hyvä esimerkki. Kun se tuli Eurooppaan, niin, yhdys, niin, niin yhdistyneeseen kuningaskuntaan Saksan ja Ranskan se avasi toimintansa. Ja sitten sitten suurin osa kaupasta käytiin Amazon.uk tai Amazon.fr-sivustolla. Pari vuotta sitten on avattu kaksi uutta kauppaa, Amazon.es e ja IT Italialle. Eli kyse ei ole enää rajat ylittävästä kaupasta. Katsommeko, että nyt laatu olisi heikentynyt? Ei tietenkään. Tämä osoittaa vain sen, että kun kauppa Euroopassa haluaa huomioida tietyn maan kuluttajat, erityisesti isomman kuluttajat, niin se avaa liikkeen. Ja osoitteessakin sitten on pääte sen mukainen. Amazon myy kirjoja ja totta kai kirjat ovat samoja e- Italiassa ja e- Espanjassa. Ja sitten kuluttajat voivat vertailla tarjontaa eri sivustoilla. Tarkoitus on auttaa yrityksiä, kauppoja siirtymään ulkomaille. Tässä tietysti kuluttajan oikeuksia säätelevä direktiivi auttaa. Kyse on harmonisoinnista. Me emme ole aivan tyytyväisiä tähän direktiiviin kulut, silloin kun kuluttaja ei ole tyytyväinen tuotteeseen, niin hänellä on kaksi viikkoa aikaa todeta, että hän ei ole tyytyväinen, ja sitten aikaa palauttaa tuote. Sitten kun tämä toiset 15 päivää on kulunut ja pakettia ei ole vielä perille tullut, niin kuitenkin korvaus pitäisi maksaa. Jos nyt verrataan sitä, että menee kauppaan ja toteaa, että en ole tyytyväinen ja, ja vaatisi heti hinnan palautusta ja toisi tavaran vasta myöhemmin. jos on ongelma sellaisen kuluttajan suhteen, joka on, on kaukana fyysisesti, eikä vaatokaan tuotetta, niin sitten tästä syntyy ongelmia. Tällä hetkellä ihmisten maksukäyttäytyminen on kovin erilaista eri maissa. Esimerkiksi Italiassa maksetaan käteisellä tuotteen saapuessa. Eli siinä maassa internetkauppa ei toimi, koska on monenmoisia ongelmia. Ihmiset eivät luota siihen, että maksaa tuotteen ja sitten tuote tulee joskus myöhemmin. Eli muutos kestää aikansa ja tätä aihetta me työstämme, koska se on hyvin tärkeää yrityksille, jotka toimivat ulkomailla. Täytyy myös kouluttaa yrityksiä internetin käytössä niin, että liikkeen avaaminen olisi helpompaa. Luottamustakin tarvitaan ja liikemerkkejä, jos kyseessä on uusi maa. Välttämättä luottamusta tiettyyn tuotemerkkiin ei valmiiksi ole. Ranskassa se, että internetkauppa on ranskalainen. Kun kuluttajilta kysyttiin, niin he kokivat äh, samankielisen kaupan, ranskalaisen kaupan turvallisemmaksi. Totta kai tämä helpottaa asiaa. Ja lopuksi vielä joitakin lukuja Varmaankaan ette saa selvää, mutta voitte nähdä erot, suuruusluokat. Tässä näette internetyhteyksien määrän ja sitten käyrä, joka kuvaa, kuinka suuri osuus väestöstä on tehnyt internetostoksia. Tässä vasemmalla on Skandinavia, Benelux-maat, siellä lähestulkoon kaikilla on internetyhteys ja kauppa siellä kasvaa. Ja sitten oikealla puolella ovat sellaiset maat, jossa tarvittaisiin enemmän yhteyksiä ja enemmän ihmisiä, jotka voisivat ostaa. Eli siellä nettiostaminen on hyvin vähäistä. Tässä täytyy olla aika lailla varovainen. Sellainen ajattelu, että yksi koko sopisi kaikille, ei, ei vain toimi. Meillä on valtavat internetmarkkinat, joista kuitenkin 50 prosenttia muodostaa puolet. Äh, Ranska, Saksa, Yhdistynyt kuningaskunta. Sitten Italia, Espanja, Puola väestötasolla ne ovat hyvin lähellä, mutta muutoin ovat todellisuudessa hyvin kaukana. Kerroin jo esimerkkejä Italiasta, Espanjasta ja postilaitoksen toimimattomuudesta aikaisemmin. Business todella kasvaa enkä näe varsinaisia esteitä, mikseikö kasvua voisi olla, koska kasvu on niin voimakasta. Kiitos. Well, thank you very much indeed. I think for a very, uh, uh very practical... Kiitos tästä hyvin käytännönläheisestä näkemyksestä, eli miten voimme poistaa myös näitä esteitä. Ja nyt viimeiseen puhujaamme esitykseemme Rova Johansson Commerce Collegiumista joka esittelee yhteistä asiointipistettä. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos mahdollisuudesta saada puhua valiokunnan tästä hyvin tärkeästä Euroopan unionin talouden kehityksen asiasta, kaupan edistämismahdollisuudesta ja siitä, että voin nyt kertoa Ruotsin näkökulmasta liittyen keskitettyyn asiointipisteeseen. Haluaisin kuitenkin lähteä hieman laajemmin liikkeelle keskitettyistä asiointipisteistä ja kaupan käynnistä, joka on Commerce Collegiumin lähtökohta. Ja potentiaalia ei ole vielä käytetty täysimääräisesti ja olen täysin samaa mieltä tämän kuulemisen osion otsakkeesta. Eli siitä, että innovaatiota täytyy edistää edelleen. Tämä pätee sekä näihin asiointipisteisiin että koko yhtenäismarkkinoihin. On tärkeää pysyä liikkeessä, jotta päästään eteenpäin. Palvelut ovat äärimmäisen tärkeässä asemassa. Ne liittyvät kaikenlaiseen tuotantoon, kaikenlaiseen liiketoimintaan, joten palveluiden vaihtaminen on uuden aikaisessa kaupassa hyvin tärkeä. Monetkaan toimijat eivät enää myy pelkkiä tavaroita tai hyödykkeitä, vaan paketteja, joihin kuuluu palvelun lisäksi tai tuotteen lisäksi palvelu. Tähän liittyy myös globaali arvoketju ja siihen liittyvät muutokset. Ja palvelut ovat, palvelukauppa on äärimmäisen tärkeä osa tätä globaalia arvoketjua, muuten se ei voisi toimia. Ja siksi on entistä tärkeämpää helpottaa tätä kauppaa. Meidän täytyy myös katsoa, että meillä on oikeanlaisia välineitä, jotka auttavat kes- sisämarkkinoita. Näistä keskitetty asiointipiste on yksi tärkeä väline. Sillä on mahdollisuus edesauttaa tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja näin helpottaa yritysten toimintaa, kuten sanoin. Ruotsin Commerce Collegium on laajassa yhteydessä muihin hallinnon ja viranomaisten tahoihin. Me koordinoimme, meillä on sisämarkkinoihin liittyvä rooli koordinoimme ruotsalaista asiointipistettä kahden muun tahon kanssa. Kuten tiedätte, on lainsäädännöllinen velvoite luoda asiointipiste ja tavoitteena on, että yrityksillä olisi käytössään yksi nettiportaali niin, että kaikki hallinnolliset menettelyt voitaisiin hoitaa internetissä sähköisesti. Asentopisteeseen liittyy myös liiketoimintanäkökulma. Haluamme tällaisen yhden pisteen luukun, asiointiluukun. Ja tämä on tärkeä lähtökohta ruotsalaiselle keskitetylle asiointipisteelle. Kuten tältä kalvolta näette, Olemme keränneet runsaasti tietoa yrityksille yhteen paikkaan. Ja kuten Mary sanoi, monissa jäsenvaltioissa oli jo kehittynyt portaali. Tämä ei ollut ehkä vielä niin kehittynyt, mutta se oli olemassa ja katsomme tilannetta laajemmalta näkökantalta. asiointipisteen suhteen. Tästä portaalista löytää lähes kaiken mahdollisen tiedon yrityksen perustamisesta, sen toimimisesta ja myös sen sulkemisesta. Eli tässä on eri vaiheet otettu huomioon. Se, että haluaa perustaa yrityksen, perustaa sen, hoitaa sitä, kehittää sitä edelleen ja sulkee tai lopettaa sen toiminnan. Eli tämä kattaa koko yrityksen elinkaaren. Ja tässä on tämä YouGo logo. Sitä kautta pääsee suoraan asiointipisteen sivuille. Me pidämme erittäin hyvänä ajatusta toisen sukupolven yhteisestä tai keskitytystä asiointipisteestä. Se menee pidemmälle kuin palveludirektiivi ja se kattaa myös muunlaista tietoa. Haluaisin myös korostaa, aivan kuten rouva Oomen omassa esityksessään, kuinka tärkeää on antaa tietoa monella kielellä, jotta tarkoitusperä saavutettaisiin oman maan kielen lisäksi tulisi käyttää vähintään englantia. Tässä teillä on esimerkki hakemuksesta kuntatasolla englanniksi Näette, että se on sekä ruotsiksi että englanniksi. Ja tämä on aika yksinkertainen toteuttaa. Ja tämä voisi olla ratkaisu ongelmiin joissakin jäsenvaltioissa. Eli siinä, että ainoastaan maan omalla virallisella kielellä täytetty hakemus on juridisesti pätevä. me pidämme erityisen hyvänä toisen sukupolven asiointipistettä, mutta haluaisin mennä tässä jopa hieman pidemmälle. Ehkä jopa kolmannen sukupolven asiointipisteeseen. Haluaisimme, että tämä kehittyisi pidemmälle, että se kattaisi tavaroiden vapaan liikkuvuuden, se yhdessä palveluiden kanssa on hyvin tärkeä osa yritysten toimintaa. Asiointipisteet ovat tietenkin hyvin tiivissä yhteydessä palvelun tarjoajiin. Sitten sähköiset menettelyt, ne ovat hyvin tärkeitä asiointipisteen kannalta – ja niistä on todellista hyötyä ainoastaan silloin, kun toimija voi hoitaa kaikki menettelyt sähköisesti. Hakemukset pitäisi pystyä täyttämään internetissä lähettämään suoraan sitä kautta. Toinen sähköinen näkemys liittyy ulkomaalaiseen sähköisen allekirjoituksen kansallisessa asiointipisteessä. No, tällä hetkellä olemme kehittelemässä ratkaisua, joka mahdollistaisi tällaisen validoinnin ei pelkästään ruotsalaisille allekirjoituksille, mutta myös ulkomaalaisille. Tässä mainittiin, että asiointipisteet voisivat merkittävästi helpottaa rajat ylittäviä toimia. Ja lopuksi haluan vielä korostaa sitä, kuinka tärkeää on lisätä tietoisuutta. Tässä mainittiin kuluttajat, mutta myös yritykset ovat tärkeässä asemassa. Ja haluan mainita seminaarit, joita meillä on ollut erilaisissa, erilaisten lähetysten kanssa. Yksi tärkeä kohderyhmämme asiointipisteessä ovat juuri palveluntarjoajat muissa EU-maissa. Ja tätä arvostetaan. Kiitos. Thank you uh, very much, and I'm... Kiitoksia kovasti. Hienoa nähdä, että tekin olette esimerkillinen muille maille siitä, miten näitä sääntöjä täytäntöön pannaan. Tämä on pantu kyllä merkille ja varmasti Anna-Maria on tässä myös mukana. Me olemme hieman jäljessä, koska olen ollut avokatinen puheenjohtajan suhteen, mutta olemme kuulleet kyllä mielenkiintoisia puheenvuoroja. Nyt täytyy pyytää kollegoita puhumaan varsin ytimekkäästi. Anna-Maria Koratsa-Bilt luonnollisesti saa sitten tehdä yhteenvedon lopussa – Tämä on tärkeää. Mitä muita kommentteja kollegat haluaisit esittää? Gebhardt, Steiler ja Rapti. Mr. Schmidt, no. Okay. And Mrs. Ruler, uh, Mrs. Karatsa-Bilt, will you pick your... Karatsa-Bilt, lopussa sitten voitte... Vai haluatteko aloittaa tämän kierroksen? All right, okay. Well, let's start with Mrs. Gebhardt, then. We'll go Mrs. Gebhardt. Otetaan Gephardilla, Steiler, Rapti. Ja sitten annetaan panelisteille puheenvuoro. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos näistä äärimmäisen hyvistä ehdot, esityksistä, joita kuulimme. Ruotsalainen malli on todella esimerkki myös muille. Ja toivottavasti muualla, myös Saksassa, toimittaisiin näin, jotta asioissa päästäisiin todella eteenpäin. Todella hienoa. Nyt haluaisin vielä palata eräseen asiaan. Kiitän näistä konkreettisista ehdotuksista, joita saimme Mombosilta ja Schranzilta. Ne olivat todella konkreettisia, mutta haluaisin lyhyesti esittää kysymyksen. Minusta vaikutti siltä, että tämä ei niinkään liity palvelutarjoamisen vapauteen tai asettautumisvapauteen, vaan pikemminkin muihin asioihin. Miten voimme huolehtia siitä, ja tämä on siis kysymykseni, että näitä tarjouksia tehdään kaikille kansalaisille, eikä ainoastaan toimita tällä, tällä tavoin valikoivasti kuin tällä hetkellä. Hyvä kommentti. Kilpailupolitiillakin on oma roolinsa. Bergmansin listalla tämä ei tainnut olla. Sitten edustaja Steiner. Similar in release. Samanlainen tähän liittyen asia, mistä Evelyn puhui. Puhujat viittaisivat erityisesti Amazonin. Isossa Britannissa Amazonia tarkastellaan hienolla kammalla sen vuoksi, että se ei maksa veroja se laillista sen ympärillä. Pyöri koska Amazon saa valtion apua. Jos he muuttavat, heillä on jakelukeskus. Sillä missä minä asun, tuo jakelukeskus on saanut valtion apua. Että verokysymys on jotain, johon pitää perehtyä, että haluan vähän pohdintaa tuosta. Terveisessä Britanniassa puhutaan paljon pääkadon kaupoista, mitä tapahtuu valtavirta valtavirtakaupoille. Emmöstä alkavat herättää kysymyksiä tästä. Kyllä me haluamme palveluita. Ja haluamme verkkopalveluita. Jollakin menestyksekkäällä firmalla on sekä sellainen val- keskusta myymällä ja sitten e-myymällä. Joten Jätänpä tämän tähän. Siinä olisi kyllä aihetta toiseen kuulemiseen. Edustaja Rapti. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ε, φέρνω στο μυαλό μου την οδηγία για την προστασία των καταναλωτών. Minä yritän tässä muistella kuluttajasuojadirektiiviä. Silloin aikoinaan harmonisointi komissaari pohdiskeli sitä, onko tämä nyt sitten minimi vai maksimi. Ja komissio kyllä halusi maksimiharmonisointia aikoinaan. Kuinka pitkälle tässä on päästy? Um, anybody else? Onko vielä puhuja, puheenvuoropyyntöjä? Kenties Johansson voisi tarttua mahdollisiin kysymyksiin sitten Mombuas ja Schrantz tässä järjestyksessä. Leena Johansson, olisiko teillä kommenttia siihen, mitä toistaiseksi on kuultu? I, I would say this, there was no... No minulle esitetty suoraan kysymykseen, mutta ehkä tähän ensimmäisen kysymykseen liittyen haluaisin muistuttaa teitä kaikkia näistä Solvit-keskusten arvosta. Näitä voitaisiin ehkä käyttää tässä yhteydessä. Ja olisimme kyllä tyytyväisiä voidessamme auttaa teitä. Okay. Ne on siis integroitu yhteen. Juuri näin. On um, Amazon and... Mombuas, Amazon ja verotus. You're right, it's a very... Olette oikeassa. Äh, Liikennetään sama Ranskassa. Se, mitä Ranskassa sanomme. Tämä Ranskan kapajärjestö. Me haluamme, että verojärjestelmä on reilu. Me haluamme, että kaikki Ranskassa toimivat yritykset maksavat yhtä paljon veroja. 99,9 prosenttia eivät ole tyytyväisiä Amazoniin. Tietenkään. Ja se kaksi näkökohtaa. Se, että Amazon on erittäin ovella saamaan ää, tukea varastojen ää, luomiseksi ja saavat ää, köyhiltä kaupungeilta työpaikkojen luomiseksi rahaa. Se on laillista parlamentissa on ollut näyttää se, äh, tämä Gibraltar Luxemburg pääkonttorista tekijän kautta. Euroopan parlamentin tasolla voitte saada sieltä liikkumaan, aika on hyvä, koska väestö ei tykkää tästä. Olette nähneet Moskovicin, Schäublen ja Osbornin yhteisen kirjeen Financial Timesista viime viikolla. Monikansalaisten pitäisi maksaa veroa. Olen samaan voisi olen samaa mieltä. Yksi minusta oli shokeraavaa. muistatko vuosi sitten äh, G8-kokouksessa Erik Schmidt oli Christine Lagarden kanssa foorumilla ja äh, meidän hommamme on tehdä rahaa, Schmidt sanoi, ja teidän tehtävämme on luoda verkostot. Ja se oli valtiovarainministerille vaikean mielestä. Google, no, Google Amazon, äh, F, tämä Gaffa yhdist... Gaffa. Heidän pitäisi maksaa veronsa. Useimmissa tapauksissa yritykset pyrkivät tarjoamaan mahdollisimman paljon äh, mutta optimoiden. Työskentelin 10 Fnacissa ja meillä oli myöskin Fnac-verkko sivustot ja myöskin Fnac IT. Useimmat kirjat Italiassa tarvittiin kumpakin kautta. Ja kuljetusten kautta italialaiset kirjat olivat Roomassa, Italiassa kuljettamiseksi ja Ranskalaiset kirjat Ranskassa. Mutta en usko, että useimmissa tapauksissa yritykset piilottelevat tuotteita ollakseen myymättä niitä. Ei, ei ole jotain rajoitteita, jossa internet-liittyminen on erittäin rajoittunut – paikalle tv kanssa voi olla sama, mutta bulkituotteille ongelmia ei ole. Ja unohdinpa, sori, kolmannen kysymyksen. Harmonisointi. Täällä sanotaan, että kuluttajaoikeusdirektiivi on täyden harmonisoinnin direktiivi. Se on parlamentin päätös. Ja puheenjohtaja sanoi, ei kaikilla ole mitä komissio olisi. Mutta ei internet bisneksillä. Toivon, että se on iso parannus, sanoi puheenjohtaja. Ei, huomenna keskustelemme Rova Gebhardin kanssa vaihtoehdoista. En ehkä mainitse yhteistä eurooppalaista kauppalainsäädäntöä nyt täällä. Herra Schrantz, olette olleet iltapäivän tähti sillä, mitä onnistutte kuulustajien puolesta tekemään. Joten mielelläni annan loppupuheenvuoron kommentointia varten teille paneelista. Ylkona Korotsabiltille puheenvuoro. The cases I presented are article 20. Tapaukset, jotka minä esittelin, liittyvät artiklan 21 ja palveludirektiivin alaisuuteen, näin olin kuullut. Paljon on tapauksia, joissa ongelmana olivat eri hinnat. Jos kuluttaja haluaa palvelun ja hän haluaisi halvemman hinnan, niin se häneltä evätään – koska asuinpaikka ei ole kyseisessä maassa. Nämä tapaukset ovat artiklan 20 kohdan 2 mukaisia, alaisia. Tällaisia tapauksia varmasti tulee enemmänkin, koska kuluttajat käyttävät internettiä, etsivät eri hintoja, vertailevat hintoja. Ja kun toisessa maassa tarjotaan tiettyä alempaa hintaa, niin totta kai kuluttajat haluavat tarjoukseen tarttua. Varmasti tällaisia tapauksia syntyy ja tulee käsiteltäväksi paljon enemmän. Ne ovat tärkeitä tapauksia, koska kuluttajat turhautuvat ja menettävät luottamuksensa sisämarkkinoihin. Tätä on käsiteltävää, koska se on keskeinen ongelma. Sitten toinen seikka, joka ei tullut esityksessä niin paljon esille. Jos on objektiivisia syitä, niin on aivan ok evätä palvelun tarjoaminen. Myös kuluttajansuojajärjestö on samaa mieltä siitä, että silloin näissä tapauksissa palvelua kuluttajalle ei voida tarjota. Mutta uskonpa, että kun aikaa kuluu, niin jotkut näistä objektiivisista syistä vain katoavat. Niin kuin kollega mainitsi, uusi kuluttajansuojadirektiivi direktiivi on sellainen, että uskon ja toivon, että se harmonisoi kuluttajan suojan jatkossa. Ja joudumme sitten uusimaan tätä estelistaa. Ja sitten velkaperintä on yksi ongelma, koska yritykset eivät halua sitten joutua turvautumaan rajat ylittävään velkaperintään, jos maksua ei kuulukaan. Kannustaisin myös yrityksiä käyttämään eurooppalaista maksumääräystä niin, että ne saavat rahansa, jota muutoin ei kenties kuuluisi. Kun aikaa kuluu, niin luulen, että näitä esteitä saadaan poistetuksi ja sitten saadaan sisämarkkinaa ystävällisempää politiikkaa. Thank you. Thank you all very much indeed. Kiitoksia kaikille kovasti. Kiitos myös edellisen paneelin osallistujille. Nyt Koratsa Bilt. Anna-Maria varmaankin tiiviin loppuyhteenvedon onnistut tekemään. Haluan omasta puolestani kiittää onnistuneesta kuulemisesta tänään. Anna-Maria. Really goes. Kiitos Malcolm. Kiitän tässä sihteeristöstä Birgit ja ja muita kollegoita, koska saimme tässä aikaa mielestäni fantastisen paneelin tässä iltapäivällä. Ja tämä inspiroi minua ja antoi minulle todella uutta pontta viedä sitä eteenpäin. Ja odotan innolla jatkoyhteyksiämme. Voitte vapaasti lähettää meille lisäkommentteja osallista jatkossakin keskusteluun. On hienoa, että olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että tarvitsemme lisää harmonisointia, vähemmän pirstaloitumista, nolla toleranssia siihen, että täytäntöönpanoa ei ole ollut. Tässä tärkeää on todella saada pyörä pyörimään, ei sitä tarvitse uudelleen keksiä. Ja täällä otettiin esiin useita asioita, jotka eivät kuulu palveludirektiivin soveltamisalaan. sitten viitattiin työntekijöiden lähettämiseen – meidän täytyy muistaa muukin lainsäädäntö, vastavuoroinen tunnustaminen esimerkiksi, kun käsittelemme palveludirektiiviä, samoin ammattipätevyyksien vastavuoroinen tunnustaminen. On valitettavaa, että täällä ei ole jäsenvaltioiden edustajaa eikä Irlannin edustaja viitsen jäädä paikalle loppuun asti. Eikä tässä kaikki kuunnelleet EAYn edustajaa. Todella pidin hänen puheenvuoron hienona. Meillä on tässä vastuuta kannettavanamme niin, että tässä ei synny kuilua yritysten ja AY-liikkeiden välillä, oikeiston vasemmiston välillä. Ei ole mitään järkeä puhua työoloista, jos työpaikkaa ei ole. Ja jos väitetään, että tämä direktiivi ei tuo mukanaan uusia työpaikkoja, niin hän joutuu kohtamaan minut esittelijänä. Tiedätte, että tässä tekstimäärä on rajattu. Kaikkea emme voi tähän saada mukaan. Tiedätte, mitä tässä talossa tapahtuu. Jokaisessa päätöslauselmassa haluamme ratkaista kaikki maailman ongelmat ja tuotan pelkkää sanahelinää, enkä halua laittaa nimeäni tällaisiin papereihin, mutta poliittinen ryhmäni EPP varmasti suhtautuu vakavasti työpaikkoihin Euroopassa. Puheenjohtaja, sosiaalinen ulottuvuus täytyy saada tasapainoisesti tähän mukaan. Se on tärkeää. Totta kai meillä on kansallista lainsäädäntöä, työehtosopimuksia ja täällä mainittiin pal- vähimmäispalkkaa, jota ei edes ole kaikissa jäsenvaltioissa. Yksi artikla palveludirektiivissä kuuluu seuraavasti. Direktiivi ei vaikuta työlainsäädäntöön tai työolosuhteisiin, palkkausolosuhteisiin tai suhteeseen työnantajan ja työntekijän välillä. Nilsson, joka edustaa EAYtä, sanoi, täällä, että hän on yhtä mieltä siitä, että hän ei haluaisi avata direktiiviä uudelleen. Olen samaa mieltä. Meidän pitää saada tähän mukaan digitaaliset palvelut, joita ei saatu mukaan vuonna 2006, samoin uudet tavat luo, äh, myydä tuotteita ja palveluita Euroopassa. Meidän täytyy toimia uudenaikaisesti, luoda sellainen yhteiskunta, jossa ihmiset haluavat elää, samoin yritykset. Emme lähde tässä avaamaan lainsäädäntöprosessia uudelleen. Toivottavasti saamme aikaiseksi kriittisen massan yhteisillä toimillamme niin, että voimme vakuuttaa jäsenvaltiot siitä, että ei riitä, että he tulevat tänne kertomaan meille saman kuin asiantuntijat, eli että meidän pitää täytäntöönpanna direktiivejä ilman, että ne kertovat meille, mitä ne tekevät konkreettisesti. Me haluamme heiltä vastauksia, emme mitään analyysejä. Ehkä tarvitaan uutta analyysiä, kuten kuulimme, mutta se ei saa olla teko syy sille, ettei täytäntöönpantaisi nykysääntöjä. Ja tässä kuulimme esimerkkejä. Ja lopuksi minulla olisi vielä paljonkin sanottavaa, mutta olen pahoillani siitä, että en pysty tässä nyt kokoamaan yhteen kaikkea sitä, mitä sanottiin, koska aika ei ole. Mutta kirjasin kuitenkin kaiken ylös. Käymme läpi kaiken sen, mitä sanoitte. Ja todella pyrimme käyttämään sen mahdollisimman hyvin hyödyksi kansalaisten eduksi. Kiitos teille kaikille. Well, thank you very much indeed, uh, Anna Maria. Kiitoksia kovasti Anna Maria. Ja kiitos myös koko tiimille ja varjoesittelijöille. 15. päivä äh, mietintö lähtee käännettäväksi. Tätä me odotamme innolla. Ja 24. ja 5. huhtikuuta keskustelemme aiheesta varmasti e- elävä eloisa tapahtuma. Ja sitten toukokuussa on määräaikatarkistuksille. tarkistuksille. Ja sitten aikataulu toimitetaan teille kyllä. Kiitoksia vielä kerran puhujille, jotka ovat vielä paikalla. Ja totta kai kirjoitamme myös jo lähteneille. Ja kiitos kaikille, jotka olitte paikalla tässä tilaisuudessa. Kiitos myös internetissä tilaisuutta seuranneille. Muistutan vielä, että meillä on uusi tiedotuslehti. Jos ette ole vielä kirjautuneet sen vastaanottajaksi, niin tehkää niin. Kokouksen avoin osa päättyy tähän. Tapaamme jälleen huomenna kello yhdeksän. Meillä on täysi esityslista, joten jäsenet paikalle. Ja ehdotan, että koordinaattoreiden kokous alkaa nyt mahdollisimman pian. Pyyttäisin muita poistumaan pikaisesti, koska me suunnittelemme tulevia töitämme. Kiitos.